colleagues i think we will start the, the, the session because uh, not everybody is here yet but, but I... Kaikki eivät ole vielä paikalla, mutta esitylista on tiivis, joten aloittaisimme kohdasta 10, joka on neuvost- nykyisen asetuksen muuttaminen kohesiopolitiikalle, kun tulee tämä uusi väline, riskijakoväline, jäsenvaltio joillekin jäsenvaltioille, joilla on erityisen huono tilanne. Haluaisin muistuttaa, että joulukuussa ja tammikuussa olemme keskustelleet tässä valiokunnassa kolme kertaa niin, että kaikki toimielimet ovat olleet mukana, mikä tarkoittaa myös tietysti komission läsnäoloa investointipankkia. Hyvin tarkasti kuuntelimme työryhmän puheenjohtajaa, Kreikka-työryhmän puheenjohtajaa, tämän välineen erityispisestä. Meillä on ollut myös hyvin syvällisiä teknisiä briefauksia ollut komission kanssa ja olemme saaneet lisäselvityksiä kirjallisessa muodossa. Meillä on ollut myös kokouksia varjoesittelyiden kesken, joten mielestäni en muista, että olisi ollut näin pitkiä keskusteluja tärkeistä asioista, erityisesti tietysti Kreikan osalta, että olisi muissa asioissa. Ja prosessista muutama sana. Suunnitelma on sellainen, että tänään olisi alustus ja keskustelu, ja sitten määräaika tarkistuksille ensimmäinen maaliskuuta, ja äänestys valiokunnassa 20. maaliskuuta, minkä myötä sitten toivottavasti voisimme mennä täysistuntoäänestykseen huhtikuussa ja allekirjoittaminen voisi olla toukokuussa, jos tästä aikataulusta pidetään kiinni. Haluaisin myös kertoa, että ensimmäisessä kokouksessa sovimme, että pitäisi pyrkiä yhteen käsittelyyn, koska asia on niin kiireellinen – Neuvosto on alkanut työn vasta tammikuussa ja on ollut kovin vähän aikaa keskustella toimielinten välillä, myöskin neuvotella tärkeimmistä asioista. Kuitenkin pystyimme saamaan konsensuksen hyvin nopeasti useimmista tai melkein kaikista asioista, joita pidimme tärkeinä tämän asetuksen kannalta. Tänään tilanne on sellainen, että neuvosto Koreperin tasolla pystyi vahvistamaan tämän asiakirjan koskien 14. maaliskuuta, eli tässä täytyy olla huolellinen, että me jumita toistemme työtä tässä prosessissa. Muistan, että, että koko idea tässä muuttamisessa tietysti juurtuu Kreikan realiteetteihin – Eli suuret äh, infrastruktuurihankkeet Kreikassa erityisesti ovat jumissa olleet kuukausien ajan, koska yksityisen puolen yhteisrahoitusta ei ole ollut. Eli tämä riskijakoväline itse asiassa juuri kohdistuu tähän ongelmaan, kun ei ole yksityistä rahoista, yhteisrahoitusta näille hankkeille. Ne ovat myös voittoa osittain tai kyseessä voivat olla myös hankkeet, joilla on tiettyjä rajoituksia valtionapusäännöistä johtuen. Ja Kreikan tapauksessa, jos tätä tukea ei tule välineestä eh, yksityisen sektorin kanssa, niin silloin hankkeet ovat edelleen jumissa ja sillä olisi suuria vaikutuksia myös Kreikan julkiseen talouteen pitäisi maksaa sopimusosapuolelle eh, korvauksia ja niin edelleen. Eh, Eli tilanne Kreikassa on tämän asian takana. Mutta muuttaminen on avoinna kaikille neljälle maalle, joita nykyään tämä erityinen makrotaloudellinen tuki koskee. Mm, siis tietysti Portugali, Irlanti ja Romania myös. Ja haluaisin myös sanoa, että tällä haavaa Kreikka on ilmaissut kiinnostuksensa – tällaisen välineen käyttöön. Emme tiedä, että haluavatko muut maat myöskin käyttää sitä. Tämä on hanke, jossa käytettäisiin tämän ensi vuoden maksusitoumuksia kohesiopolitiikasta. Ensi vuoden puolivälin mennessä tämä hakuprosessi pitäisi siis tapahtua. Meillä täytyy käsitellä monia asioita oli aika paljon oikeudellisia ja teknisiä asioita. Se koski oikeudellista yksikköä, oli sitten, se oli mukana. Meidän täytyi muuttaa kovasti alkuperäistä ehdotusta, joka tuli komissiolta, koska alkuperäinen ehdotus komissiolta perustui siihen olettamukseen, että tarvitsemme helpottavaa lauseketta ja sitten erityissopimuksilla tulevat nämä yksityiskohdat ja sitten lopulta päädyttiin siihen, että on spesifim, spesifimpi muuttaminen ja, ja tässä muuttamisessa on määritelmä riskijakovälineelle, mikä liittää tämän välineen myös jo olemassa oleviin, olevaan järjestelmään riskien jakamisessa. Siinä on myös enemmän proseduurista. Otetaan mukaan uusia elementtejä, jotka liittyvät Proseduurin selittämiseen oli kaksi suurta asiaa, jotka ovat tärkeitä parlamentille, joita haluaisin käsitellä lyhyesti. Toinen oli maantieteellinen soveltamisala, millä mailla pitäisi olla mahdollisuus käyttää tätä välinettä. Jotkut kollegat sanoivat, että sen pitäisi olla avoinna kaikille. Jotkut olivat taipuvaisia rajoittamaan sitä. vain tiettyihin maihin, ehkä niihin, joita makrotaloudellinen makrotaloudellisen tuen järjestelmä koskee. Sitten myös tekninen kapasiteetti käsitellä tätä oli esillä, koska se on aika suuri rasite. Neuvostossa keskusteltiin myös tästä ja siellä keskustelussa pyrittiin kovasti siihen, että olisi maksimirajat alue, maantieteelliselle soveltamisajalle ja totuus on se, että Kreikka on tähän mennessä ainoa, joka on ilmaissut kiinnostuksensa käyttää välinettä, joten päädyimme lopulta siihen, että meillä on sama lähestymistapa kuin aiemmissa muuttamisissa, joka oli viime vuoden lopulla. Eli maat, joita makrotaloudelliset järjestelmät kattavat, mutta vain ne, jotka ovat vielä näiden järjestelmien puitteissa, eli nämä neljä maata. Latvia ja Unkari eivät ole katettuna siinä välineessä tällä hetkellä. Eli tästä päästiin sopuun, mikä mielestäni on ihan järkevää. Toinen asia, joka oli hyvin vaikea itse asiassa liittyi, saisinko kahvia, kiitos. Toinen asia liittyi hankkeiden tukikelpoisuuteen, eli kattavuus eh, hankkeiden tasolla – Jälleen oli kaksi kantaa. Toinen oli se, että ehdotetaan, että rajoitetaan tukikelpoisuus vain hankkeisiin, joita rahoitetaan tai yhteisrahoitetaan kohesiopolitiikassa, ei RDFltä esimerkiksi. Ja toisaalta jotkut kollegat odottivat parlamentissa, että katettaisiin kaikki hankkeet, ei pelkästään kohesiopolitiikan hankkeet. Ja jälleen tärkeä perustelu, tämä tärkeä argumentti oli se, että absoluuttinen prioriteetti ovat kohesiopolitiikan hankkeet, koska niissä meillä on ongelmia nykyään Kreikassa. Jos investointipankilla tai muilla on äh, laaja soveltamisala, niin ne valitsevat sellaiset hankkeet, jotka ovat helpoin toteuttaa, eli se sysäisi syrjään kohesiopolitiikan hankkeet. Ja juuri sitä me emme halua. Joten kantamme oli selkeästi se, että kohesiopolitiikasta pitäisi olla kyse ja päädyimme kompromissiin että absoluuttisena prioriteettina pitäisi olla kohesiopolitiikan hankkeet, mutta lisäsimme myös mahdollisuuden siihen, että otetaan mukaan hankkeita, jotka ovat sopusoinnussa kohesiopolitiikan tavoitteiden kanssa ja jotka ovat sopusoinnussa kanssa, kansallisten strategioiden ja viitepuitteiden kanssa jäsenvaltioissa, joten tämä prioriteetti meillä oli kohesiopolitiikkahankkeille, mutta myös mahdollisuus mennä niiden ulkopuolelle sellaisiin, jotka ovat sopusoinnussa kohesiopolitiikan tavoitteiden kanssa. Koska tietysti täytyy ottaa huomioon se, että investointipankille tai mille tahansa muulle rahoituslaitokselle nämä päätökset tehdään tapauskohtaiseen analyysiin perustuen ja harkintaa täytyy pystyä käyttämään, koska nämä ovat laitoksia, joita koskevat myös tehokkuusvaatimukset. Joten tämä kompromissi täällä löytyi, joka mielestäni vastaa vaatimustamme, että kohesiopolitiikka on etusijalla. Enemmän tai vähemmän sanoisin, että tässä olivat asiat, jotka tulivat keskustelussamme esille, ja kuten kerroin teille, kaikki toimielimet mukaan lukien investointipankki, mielestäni lopulta pitivät tätä pöydällä olevaa kompromissia hyväksyttävänä ja pystymme sitten etenemään nopeasti tämän hahmottelemin aikataulun mukaisesti. Joten tämän sanottuna haluaisin kysyä varjoesittelijöiltä, onko teillä... Rova Klever, olkaa hyvä. Actually, to thank you for all the... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikesta siitä yhteistyöstä, mitä on viime kuukausien aikana tehty. Mielestäni Euroopan parlamentin pitäisi nyt olla aika tyytyväinen niihin vastauksiin, mitä on saatu prosessin alusta alkaen, sillä olemme päässeet jotenkin sopimuksiin, vaikka asiat alussa olivat hankalia. Tässä on paljon yksityiskohtia, teknisiä seikkoja ja nämä ovat niin teknisiä, että emme lähde niitä kaikkia käsittelemään, mutta olen oikein tyytyväinen siksi, että investointipankki on nyt niin selvästi mukana tätä riskien jakovälinettä, jota voidaan sitten käyttää ainakin seuraavan puolentoista vuoden aikana. Nyt on hyvin tärkeää pysyä tässä aikataulussa, mitä alun perin esitettiin. Näin pystymme Kreikkaa auttamaan. Kreikassa on nyt olemassa jo hanke, jonka avulla tätä voitaisiin panna täytäntöön tätä työtä, eli ainakin meidän puolestamme pitäisi pysyä aikataulussa, että hyväksyttäisiin tämä huhtikuun täysistunnossa. Toivottavasti kollegatkin huomioivat tämän. Mitä sitten tähän kaikkeen muuhun tulee, niin minä olen tyytyväinen näihin kaikkiin määritelmiin. Jos ajatellaan tätä riskinjakovälinettä, sitä käsiteltiin ensimmäisten joukossa täällä valiokunnassa. Ensin ei ollut tarkkaan tiedossa, mitä sitä tarkoitettiin, eikä tiedetty, miten investointipankki tulisi mukaan tähän prosessiin, mutta nyt täällä on paljon yksityiskohtia ja olen oikein tyytyväinen näihin saavutuksiin. Mutta minulla on nyt vielä yksi kysymys komissiolle siitä syystä, että mainitsit sitten erään seikan ja ehkä tässä on vielä pientä epäselvyyttä. Eli tarkistus yhdeksän siihen liittyen, kun puhutaan kansallisista ja kansainvälistä julkisen alan elimistä, eli nämä muut tahot, ei investointipankki, jotka voisivat antaa oman panoksensa. Ja minulla olisi nyt kysymys, ovatko nämä tällaiset e, elimet kiinnostuneita osallistumaan onko jotain sellaisia, jotka todellakin haluavat tulla tällaisiin hankkeisiin mukaan nyt seuraavan vuoden aikana. Tämä ainoa selvennyspyyntö muilta osin meillä ei enää ole kysymyksiä, sillä olemme tavanneet jo niin monta kertaa kaikki varjoesittelijät ja pankin komission edustajat. Olen saanut kaikkiin kysymyksen jo vastauksen tähän mennessä. Kiitos. Äh, Ramana Manesku Kiitoksia. Ramana Manescu ei ole paikalla. Goodmanis hänen tai Alden puolesta. We, in the beginning have shared this uh, <laughs> responsibility a little bit with Ramona about those, also this... Uh... Myös tämä mietintö. Minulla on kaksi kysymystä esittelijälle. Ensimmäinen kysymys. Onko nyt selvää, että sen maan pätevöityminen, että mitkä maat voivat pyytää tätä välinettä? vai pitääkö se vielä tutkia, koska aivan alku, alussa kysymys oli siitä, että ne maat, jotka ovat ongelmissa ää, rahojen saannin suhteen, tässä on erilaisia, hyvin monia erilaisia ongelmia, myös pankit eivät anna rahaa tai, tai hallinto ei toimi ja niin poispäin, tai, sit, tai sitten valtiovarainministeriö ei ole aktiivinen. Onko nyt täysin selvää, Onko se pelkästään Kreikka vai onko lista muuten selvästi toinen kysymys esittelijälle? Vain yksi kysymys. Äh, yksi kysymys. Muutama vuosi sitten minä pyöritin pankkia. Kysymys olikin, silloin keskusteltiin siitä Ei e EIP äh, e osallistuisi tähän rahoitukseen ei pelkästään projektinomaisesta, koska EIP lähtee syvälle mukaan tähän projektirahoitukseen, mutta EIP antaa liikepankeille sitten takeet, jotka puolestaan rahoittavat näitä projekteja. Ja nämä liikepankit jossakin maassa, sen täytyy tehdä koko homma. Sehän tarkoittaa sitä, että EIP tekisi rinnakkaista työtä, vai sitten ajatuksena oli se, että EIP voitaisiin pyytää myös vakuuksia sellaisessa tapauksessa, että jos jokin menee pieleen, koska kysymyshän onkin siitä, että jos jokin menee pieleen, niin sitten EIP täytyy laittaa, sitten taata tämä, eikä tämä välttämättä ole niin mukava pankin kannalta. Kiitoksia kovasti. Ja, vielen Dank nochmal für Ihre Erklärung. Ähm, Kiitoksia vielä tästä selvityksestä. Minä jo oikeastaan sain tietää tästä avustajaltani, koska en itse päässyt teille kokoukseen mukaan, mutta meidän kantamme on selvä, että tämä väline sinällään saa meidän tukemme. Kuitenkin meillä on epäilyä sen suhteen, että tietenkin jos helpotetaan projektirahoitusta, niin siinä rahoitetaan myös älyttömiä projekteja mahdollisesti. Siksi me kernaasti haluaisimme ainakin niin projektien osalta, jotka, jotka ovat kuuluvat sitten asetusten piiriin, että niistä ne selvitetään, ovatko ne sopusoinnussa EU-lainsäädännön kanssa ja ne tehdään kustannushyötyanalyysi ja miten väestö pystyy demokraattisesti osallistumaan näihin projekteihin. Ja tästä tulemme tekemään vielä tarkistuksen. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom pár poznámek. I já se domnívám, že... Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama huomio vain. Minun mielestäni maille kuten Kreikalle voidaan auttaa, niitä voidaan auttaa äh, niin, että suuntaudutaan investointeihin. Tiedämme, että näillä mailla on vaikeuksia saada yksityistä rahoitusta. On varmaankin olemassa tapa auttaa niin, että Euroopan investointipankki otetaan mukaan. Kysymys ei kuulu pelkästään, että miten investoidaan nämä rahoitusmäärärahat, vaan myös siltä, että tavoitteet ovat tavoitehakuisia ja suuntautuvat siihen, että työ, työllisyys nousee, että kilpailukyky paranee – ja että maa pystyy kehittymään edelleen ja samaan aikaan kasvua. Eli pitäisi painottaa enemmän eh, sitä, että on tärkeää, miten hankkeet valitaan. Thank you, Lambert van Nistelrooy. Kiitos. Sitten Lambert van Nistelrooy. Ja, voorzitter, dank u wel. Um... Kiitos puheenjohtaja. Olin ITRE-valiokunnassa ennen kuin saavuin paikalle, eli ehkä jotain ei kuulematta mutta minä ymmärsin, että tässä tilanne vähän rauhoittumaan päin sen jälkeen, kun neuvostossa on asiaa käsitelty seuraavalla kaudella 2014-2020 on suunniteltu tällaisten välineiden käyttöä ja ne on nyt jo koeteltu ja tuttuja tunnettuja aikaisemmassa keskustelussa täällä valiokunnassa kahteen otteeseen me halusimme puhua siitä, että nykyistä asetusta pitäisi mukauttaa, mutta tämä on aika suuri tehtävä, jos ajatellaan tätä uutta kautta. Meidän on varmistettava, että tämä on todellakin tarpeellista. Jos ajatellaan, mitä tässä on nyt saatu aikaiseksi, minkälaisia saavutuksia on, miten hyvin varojen käyttöaste on voitu saada asettua, niin tällainen väline voi olla kyllä tarpeellinen, jotta saataisiin vähän lisää kipuvaikutusta tähän, että saataisiin siis todella suurempi vaikutus. Vera Barroso sanoi eilen, että Kreikan osalta joudumme olemaan todella tiukkoja, kun puhutaan nykyisten välineiden ja voimavarojen käyttöä. Hän itse asiassa mainitsi nämä tällaiset välineet. On aina alhainen varojen käyttöaste rahoitus vaikeuksien takia ja on tärkeää, että nämä tällaiset välineet tuovat mukanaan pienemmän riskin. Tämä voisi parantaa tilannetta. Minun ryhmässäni kuultiin valituksia sen suhteen, mitä nyt pitäisi tehdä. Eikö riittäisi nykyvälineiden käyttö? No kyllä, tätä kannattaisi harkita. Euroopan komission tiedonanto, joka on kohesiopolitiikan välineitä koskeva työasiakirja 27. helmikuuta päivätty ilmeisesti. Ja täällä asiakirjassa kerrotaan, miten uusia välineitä voidaan käyttää. Nykyasetuksesta löytyy tämä sama ajattelutapa, eli että näillä samoilla välineillä voidaan varmistaa se, että jäsenvaltiot ovat täysin sitoutuneita näihin valvontatoimiin, seurantaan, käyttämällä ihan tarkalleen sama määrä euroja. Eli samalla rahamäärällä ehkä on maita, joissa on suurempia ongelmia, mutta rahat voidaan siellä käyttää paremmin – aluevalikonnalla on myös vaikeat ajat edessä. Meidän ymmärrätte, että tässä on joihinkin asioihin nyt suhtauduttua vähän eri tavoin. Eli olen nyt vakuuttunut siitä, että tämä pitäisi olla mahdollista ja tämä pitäisikin tehdä. Eli ei tämä ole ainoastaan mahdollista, vaan todella pitäisi lähteä tälle tielle. Ja sitten haluaisin myös puhua talousarvion valvontavaliokunnan jäsenten kanssa sillä tässä nyt on vähän epäröity, että onko tämä nyt oikea hetki ryhtyä toimimaan, mutta kyllä tämä keskustelu jossain vaiheessa on käytävä ja tullaan käymään. Ja meidän valikunnassamme pitäisi olla valmiita antamaan hyviä argumentteja, sillä jos niitä ei tule, niin voimme joutua sellaiseen tilanteeseen, että minun ryhmässäni tai muissa ryhmissä – valmistelutyössä voi tulla suurikin tärkeitäkin varaumia. Eli ihan hyvä, mutta ei ole vielä päästy loppuun. Sean Kelly. Kiitos. Sitten Sean Kelly. Eh, thank you very much. Eh, first of all... Kiitos puhe. Ensinnäkin tämä keitos on hyvä, koska jäsenvaltiot erityisesti media on ärsyntynyt tähän, näihin säästötoimiin ja Euroopan unioni on siir- pitäisi siirtyä enemmänkin työpaikkojen luomiseen. Tämä on hyvä esimerkki tästä. Pari kysymystä oma tietoani silmällä pitää. 82 miljardia ilmoitettiin, joka, joka, jolla yrittäisiin luoda enemmän työpaikkoja kasvaa. Onko sitten se hallitus, joka tätä hakee? Jos näin on, mitä projekteja, mistä projekteja äh, puhutaan, ovatko ne energiaprojekteja vai mitä tyyppisiä projekteja. Ja Irlannin tyyppinen maa, joka on kohtuullisen vauras äh, bruttokansantuotteen tasolla. Onko tämä lisärahoitusta, jota se muutenkin saisi kohesia tai rakennerahastoista? Tämähän Tällä tavalla voitaisiin saada lisärahoitusta. Ja sitten lopuksi, mikä on aikataulu tässä? Loppuuko se 2013 vai jatkuuko se vuoden 2013 jälkeen, 2014-2015 esimerkiksi? Kiitoksia. Petru Luhan. Kiitoksia. Sitten Petru Luhan. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, consider foarte necesar o astfel de dezbatere. S-au menționat... Sinnekin, että tällainen keskustelu on tarpeen. Monia syitä on mainittu, miksi käyttöaste on niin rajoittunut niin monissa maissa ja siitä onkin hyvä keskustella, jotain täytyy tehdä ja jotain täytyy tehdä kiireesti, jotta voidaan parantaa käyttöastetta, koska muuten siitä keskustellaan täällä ikuisesti, eikä pystytä toimeenpanemaan kohesiopolitiikkaa. Kolme pääsyytä on minun mielestäni, miksi käyttöasteet niin monissa maissa ovat alhaiset. Ensinnäkin tiedon puute, edunsaajien keskuudessa, jotka olisivat tukikelpoisia. Meillä ei ole tarpeeksi tiedotustoimintaa ja tiedotuskampanjoita. Toiseksi yhteisrahoituksen puute. Siitä on keskusteltu myös paljon täällä. Oma pääoma ja hyvin vaikea mahdollisuus saada ulkomaista pääomaa. Ja tietysti kolmanneksi sokerina pohjalla byrokratia. Tästä ei ole keskusteltu niin paljon ja haluaisin tietää tai kysyä miksi, mitä voimme tehdä tarkastussääntöjen osalta, koska ne ovat kovin hankalia usein. Jotkut ovat sisältävät transparenssia, mutta jotkut eivät. Ja kysymys on seuraava. Yksinkertaistammeko tarkistussääntöjä, tarkastussääntöjä, jotta eurooppalainen raha voi virrata helposti edunsaajille niin, että kohesiopolitiikan tavoitteita voidaan toteuttaa. Mielestäni meidän täytyy keskustella tästä. Uh, Kiitos kovasti. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Nyt haluaisin kysyä, voisiko Rudolf ottaa kantaa näihin teknisiin kysymyksiin. Ja sitten minä lopuksi. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikista komment- kiitän kaikkia kommentin esittäjiä. Ennen kuin sanon annan vastauksen näihin teknisiin kysymyksiin. Haluaisin vain ilmaista tyytyväisyytemme sen suhteen, että olemme menneet hyvin eteenpäin neuvoston tasolla ja arvostamme myös sitä, mitä te olette täällä Euroopan parlamentissa tämän osalta tehneet tämän paketin eteenpäin viimeiseksi. Komission puolelta me tuemme tätä nykyistä kompromissia, koska uskomme, että, että se on hyvin tasapainoinen ehdotus joka ottaa huomioon ne vaatimukset, jotka olemme havainneet tämän keskustelun mittaan. Esimerkiksi että puuttumalla alkuvaiheessa teknisiinkin yksityiskohtiin ja aivan erityisesti tässä sallitaan enemmän liikkuvuutta, liikkumavaraa ja joustavuutta projektien osalta, jotka sitten saisivat tukea tämän välineen myötä. Lisäisin vielä puheenjohtaja yhden elementin, joka tuli esille viime äh, neuvoston työryhmän kokouksessa, joka liittyy budjetin, vaikutuks- budjetin vaikutukseen. Ja komission puolelta me olemme hyväksyneet, ymmärtääkseni tästä tulee yhteinen julistus neuvoston kanssa, joka koskee äh, budjettivaikutusten rajoittamista. Me asetuksessa sinällään on valvontaparametreja, koska uskomme, että että ne ovat parhaiten palvella tätä 10 prosentin tavoitetta, joka olisi maksimi, maksimaalisesta käytettävissä oleva määrä yhtä jäsenvaltiota kohti, kun puhutaan vuosittaista budjettisuunnittelua. Ja tällä tavalla voidaan varmistaa, että tämä ei johda mihinkään häiriöihin. Ja sitten näihin kysymyksiin. Orva Kleva kysyi, onko muita kansainvälisiä elimiä, jotka olisivat kiinnostuneita olemaan mukana tässä riskin jako-operaatiossa Kreikan suuntaan. Keskusteluja on käyty ja nämä keskustelut ymmärtääksemme ovat edelleenkin mene- meneillään, jos yritetään saada kansallisia pankkeja, kuten KFV Saksasta mukaan esimerkiksi mutta nykytilanteessa emme usko, että, että mitään konsortioita luotaisiin, jolloin tällaiset rahoittajat olisivat valmiita olemaan mukana tässä välineessä. Me uskomme, että, että lähinnä tämä on EIP, joka panee täytäntöön tämän ehdotuksen riskinjakovälineistä Kreikan kohdalla, ainakin ensi vaiheessa. Herra Goodmanis kysyi näistä vastuista, takeista, takuista. Täytyy, tämä täytyy ymmärtää nyt siten, että se tuki, joka tulee kansallisista ö, tuista, maakohteista, että ne otetaan osaksi operatiivisia ohjelmia, ja ne siirrytään sitten riskinjakovälineeseen silloin, kun puhutaan takuista, niin se toimii pääomapuskurina EIPtä silmällä pitäen, joka sitten ottaa mukaan vaikkapa pankkeja tai jotain muita tahoja, jotka sitten ovat osa yksityisen sektorin panostusta. Ja se, mitä me teemme tässä, että me käytämme julkista Euroopan rahaa eurooppalaista rahaa tavallaan pääomapuskurina takuita selvälle pitää siinä tapauksessa, että jos jokin menisi pieleen tässä kyseisessä projektissa. Kuitenkin, kuten tiedätte, me yritämme valvoa riskiä aika tiukkaan, koska sovittiin siitä, että kaikki projektit viedään läpi ja uskomme, että riskit voidaan rajata sopivalle tasolle. Robert Schröter kysyi projekteista, jotka ovat tämän äh, hankkeen ulkopuolella, jotka eivät saa suorta, su, suoraa tukea äh, tästä äh, EUn taholta, mutta jotka ovat tavallaan, tavallaan toisessa ryhmässä projekteja, jotka ovat kuitenkin sopusoinnossa kohesiopolitiikan tavoitteiden kanssa. Ja tämä oli kaiketi hyvin viisas tapa ratkaista tämä ongelma. Kuitenkin tämä ei kuitenkaan äh, liity suoraan tähän rahoituslinkkiin. Uskomme, että sen myötä, että eh, tehdään päätös kustakin projektista erikseen, <clears throat> niin meillä on myös nämä, nämä tekniset selvitykset kunkin projektin kohdalla. Silloin voimme valvoa myös projektin laatua. jotka sitten tulevat osaksi tätä riskinjakovälinettä. Herra Keli kysyi näiden rahojen uudelleenjakamista, liittyykö tämä riskinjakovälineeseen. Vastaus on noin suurin piirtein ei, koska 22 miljardia joita, joista komission puheenjohtaja puhui. Se ei ole vielä jyvitetty yksittäisiin projekteihin koko kohesiopolitiikan osalta, vaan se on, tämä on tavallaan tällainen luonnollinen tila, että kaikkia projekteja ei ole vielä määritelty. Se, mitä me teemme tässä, tämä on kriisitoimi, kriisinhallintatoimi, eikä se ole kuulu samaan kontekstiin kuin mahdolliset uudelleen ää, äh, varojen uusallokoinnit. yksittäisten projektien kohdalla. Mitä projekteja? Energiaprojektit, no yleisesti ottaen äh, uusiutuvat energialähteet on varmasti sellainen ala, jota on mahdollista tukea tällä välineellä – koska se on täysin sopusoinnussa kohesiopolitiikan tavoitteiden kanssa. Ja sitten lopuksi kysymys tästä tänne varojen elinkaaresta. Meillä on. No nyt täytyy olla täysin selvää, että nämä varat, niiden elinkaari yltää aina tämän jakson loppupäivän jälkeenkin, jopa vuoteen 2015 varmastikin. No se, mitä täytyy varmistaa, on se, että niiden välineiden kohdalla, jotka kuuluvat tähän yhteishallinnointiin, että siinä vaiheessa, kun tämä jakso päättyy, niin täytyy osoittaa, että kaikki rahat on käytetty investointeihin näitä projekteja varten. Siis meillä ei voi olla enää tätä rahaa siten, että sitä ei olisi käytetty johonkin tiettyyn projektiin. Kiitos. Lisäisin muutaman sanan. Näistä maista, kun oli nämä kaksi aiempaa muuttamista, niin se oli seurausta neuvoston päätöksestä, että kuudelle maalle, jotka ovat rahoitus, makrotaloudellisen rahoitusavun järjestelmän alla, ja joissa annetaan näitä lisävälineitä, jotta voidaan helpottaa kohesiovarojen käyttöä, jotta saadaan enemmän kasvua aikaan, niin tässä maaryhmässä siis liikutaan, mutta vähemmän kuin näille muille tällä hetkellä, koska nyt Unkari on ulkona ja Latvia ei ole kiinnostunut, eli sen vuoksi on vain nämä neljä maata jäljellä. Kun komissio 2006 perusti nämä Jeremia ja Jessica rahoitusjärjestelmät niin KFV tuki siihen mukaan ja se mitä Oltrich sanoi tarpeesta, että välineitä pitää käyttää kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseen. Nämä ovat hankkeita, jotka ovat suuria julkisia töitä, eli ne antavat panoksensa työllisyyteen. Herra Reichenbacherilta kuultiin, että miten paljon työllisyyttä nämä Kreikan hankkeet voivat luoda. Kilpailukyvystä en voi sanoa, mutta voin kuvitella, että jos energiahankkeisiin lähdetään, niin sekin olisi katettuna. Onko se lisärahoitusta? Kun se mitä Sean kysyi, onko se lisärahoitusta? Ei ole lisärahoitusta siinä mielessä, että tulisi EU-budjetista lisää rahaa, mutta se on lisärahoitusta, koska tarvitaan tätä vipuvaikutusta. Ja se, että mitä EU-budjetista laitetaan riskijakovälineeseen, se houkuttelee yksityistä rahoitusta näihin hankkeisiin, joten siinä mielessä se luo lisärahoitusta kasvulle EU-ssa. Ja yksi asia vielä aikajänteestä. On tärkeää muistaa myös, että tässä puhutaan kahdesta osasta sitoumuksia. Tämän vuoden sitoumukset ja ensi vuoden sitoumukset, eli rahoituskauden loppuun. Ensi vuoden puoliväliin mennessä varmaan tulee viimeinen hetki, jolloin käytettävässä oleva raha sitoumuksena jäsenvaltioille tämän muutoksen kattavuuden puitteissa voidaan käyttää tämän riskiekovälineen luomiseen. Kysymykset, joita Petro Luhan otti esille, eivät ole erityisesti tähän hankkeeseen liittyviä, mutta tietysti tarkastuksesta tästä keskustellaan, kun keskustellaan oikeuspuitteista seuraaville rahoituskaudelle. Haaste on myös yksinkertaista, eli varmaan tässä on paljon keskusteltavaa. Jos ei ole muita kommentteja tästä, haluaisin sanoa niin vielä. Does it only apply to... Ihan lyhyesti sovelletaanko tätä ainoastaan niihin jäsenvaltoihin, jotka ovat todellakin pelastuksen tarpeessa, ja jos ne sitten palavat markkinoille, niin jätetäänkö tämä väline sitten taas käytöstä. Eli koskeeko tämä ainoastaan niitä jäsenvaltioita, joita ollaan näiden pakettien pelastamassa. Ja jos joku niistä maista palaa markkinoille ja lähtee taas toimimaan siellä, niin sitten lopetetaanko tämän eh, käyttämistä käyttäminen siellä? Eh, Tämä väline siinä mielessä, kun aloitetaan riskijakoväline, perustetaan ei, ei käytetä sitä, vaan että kun tullaan tähän järjestelmään, se on avoinna niille, jotka ovat rahoitusavun, rahoitusapujärjestelmän puitteissa. En tiedä Irlannista, unohdin Maybe, maybe uh... Ehkäpä puheenjohtaja olisi viisasta, että seuraavan kerran kun me puhumme tarkistuksista ja muista, että kysym pyydämme vähän aikaa tälle task force-työryhmälle, joka käsittelee Kreikkaa, että se selvittäisi, mitä voitaisiin tehdä tällaisella välineellä. Koska nythän tämä on vielä teorian tasolla, tämä on väline olemassa, mutta mitä sillä tehtäisiin? Eilen kuulin, että Barroso on sanonut, että, että, että otetaan uusia toimia välineitä Kreikkaa varten käyttöön ja bla bla bla. Haluaisin tietää, mitä se tarkoittaa ja miten konkreettinen se on. Ehkä se, haut, ehkä se auttaa ja mitä projekteja se voisi rahoittaa. Ehkä se voisi auttaa meitä myöhemmin näissä, näissä keskusteluissa. Onko se mahdollista? But I just have to remind... Lambert pahoittelen, mutta minun täytyy nyt muistuttaa, että meillä oli kokous juuri tästä asiasta viime kerralla, kun tammikuussa kuulimme Kreikka-työryhmän puheenjohtajaa, niin hän puhui juuri hankkeista ja investointipankki myös. Meillä oli jopa keskustelua mistä hankkeista, joten tämä keskustelu on ollut, mutta sitten tietysti jatketaan. Ehkäpä pitäisi olla nähdä paperi, mutta sillä vähän kauniita sanoja, mutta sanot ovat sanoja. Olisi kiva saada joku paperi, että voisimme vakuuttaa sitten ne, jotka, ryhmissä, jotka eivät ole vakuuttuneita vielä. So you mean you, I'm sorry, we'll discuss it privately in more detail. Keskustellaan kahden kesken enemmän, mutta kyllä komissiota pyydetään raportoimaan niin pian kuin mahdollista, että minkälaiset hankkeet lopulta valittiin. Tiedämme viidestä tiehankkeesta äh, tiedetään, mutta yritetään saada tämä myös kirjallisessa muodossa niin nopeasti kuin mahdollista. Jos ei ole muita kommentteja tästä, niin äh, määräaika tarkistuksille on kello 15 ensimmäinen maaliskuuta. Ja tämän myötä haluaisin siirtyä äänestykseen. Colleagues, can we just check our... Can we check... Hyvät kollegat, varmistetaan, että äänestyslaite toimii. Voisitteko laittaa kortin sinne laitteeseen, niin voidaan katsoa, toimiko kaikki hyvin. Minulta on jäänyt äänestyskortti. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. So we are waiting... Uh... No niin. Eli nyt sitten odottelemme vielä niitä, jotka eivät ole valmiina ja aloitamme tasan kello 10. sitten Um, can we, uh, is EPP ready to... Onko EPP valmiina? Can we start voting? So we check the machines. Voidaanko aloittaa? Eli tarkistetaan nyt, että laitteet toimivat. Laitetaan nyt kortit sinne. Äänestys alkaa. Close. Ah, yeah, here, no, I will tell you. Dear colleagues, we are, not yet read. Hyvät kollegat, ettekö vielä ole valmiina, niin tässä pitäisi olla vielä paljon enemmän äänestäjiä kuin mitä nyt näkyy. Eli kaikille uusille kollegille sanoisin, että sieltä pitää vain painaa sitä nappia. Voisiko ehkä naapuri aina selittää vieressä istuvalle, jos siinä on joku ensimmäistä kertaa äänestävää? No niin, äänestys loppuu. Joku ei äänestänyt, mutta saapa nähdä. Eli siis joku laittoi sinne kortin, mutta ei äänestänyt. Eli jos joltain on jäänyt kortti, niin sitten pitää kädellä näyttää, mitä äänestää sihteeristölle. Eli ensinnäkin Catherine Bearder, luonnon pääoma elämämme ja luonnon monimuotoista koskeva strategia, kompromissi yksi ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Muutokset ei tarvitse täällä äänestää, eli näin 19 puolesta vastaan. Hylätty, niinkö tyhjää. Varmistetaan vielä tämä 19. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. Ja sitten kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sähköäänestys, loppuäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaikki ovat äänestäneet. 38 puolesta, yksi vastaan ja yksi tyhjä ääni, eli onnittelut Katrinille. So now we move to... Näin pääsemme kohtaan 12. Kyseessä on Tamas Deutsch, hänen mietintönsä, hänen lausuntonsa koskien vastuuvapautta 2010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 Äänestys päättyy. 32, 38 puolesta ja kaksi vastaan. Eli onneksi olkoon. Suurella enemmistöllä hyväksytty. Ja nyt äänestämme kuudennesta ympäristöä koskevasta toimintaohjelmasta. Vasilitsa Vioritsa Danchila on sen laatinut. Ja kompromissi yksi ensin puolesta. Onko täällä jotain hämminkiä. Niin puolesta siis. Hyvä. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 äh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 colleagues, just to inform you, as you remember... Hyvät kollegat, muistuttaisin nyt vain, että eilen keskeytimme keskustelun yleisasetuksesta viimeinen, joka esitti kysymyksen, oli Karima Deli. Ja nyt voimme Konstanssa Klöden ja Lambert van Nistelrön asiasta jatkaa keskustelua. Ja Konstanssa Krell saa nyt puheenvuoron, mutta ei saa unohtaa, että täällä on nämä kaikki asetuksetkin tänään vielä käsiteltävä. Pyydän anteeksi. Olen, en ole pystynyt valmistautumaan, en pysty sanomaan tästä yhtään mitään. Minä olin vartetunti sitten, lääkä, olin vartetunnin päässä lääkärin vastaanotolla. Lambert pystyy edustamaan minua oikein hyvin. Okay, so I understand that Lambert is leading. Eli Lambert nyt siis johtaa tätä keskustelua. Karimadelin kysymys, niin hän ei ollut tällä paikalla. Siihen ei siis saatu vastausta Lambertilta. Nämä liittyvät näihin kaupunkiasioihin, urbaaneihin asioihin. So, dear colleagues, yesterday we discussed three issues. Hyvät kollegat, eilen puhuttiin kolmesta aiheesta, jotka liittyvät yleisasetukseen, eli tämä suoritusvaraus ja enimmäismäärän asettaminen ja sitten Euroopan tason laitos Lambert esitteli tämän asian ja sitten keskustelu aloitettiin. Päätimme, että jatkaisimme tänään, mutta jos kukaan ei nyt enää tänään halua jatkaa näistä kolmesta aiheesta, ainoastaan näistä aiheista siis liittyen yleisasetukseen, sillä nämä kaupunkiasiat on Jan Olbrichtin pyynnöstä jätetty seuraavaan kertaan, sillä hän ei pääse tänne paikalle. Eli ainoastaan nämä kolme aihetta tällä kertaa. Jos joku haluaa vielä jostain niistä puhua, niin nyt olisi vähän aikaa tähän. Viktor Bostinaru. Just... Kiitoksia. Haluaisin vain lisätä. Olen pahoillani siitä, etten ollut eilen illalla keskustelussa mukana, koska minulla oli muita velvoitteita tästä suoritusvarauksesta numero yksi. Minä todennäköisesti yhdyn siihen näkemyksen, että taso on liian korkea ja sitten kriteereitä ei ole. Tämähän luo äh, edellytykset subjektiiviselle toiminnalle, jota ei voida hyväksyä. Ja kolmas asia on, miksi äh, sanktioidaan, rangaistaan, rangaistaan kuntia tällä tavalla tämä suoritusvaraus Täytyy muistaa myös alueiden komitean näkemys. Senhän pit, tämän pitäisi olla, varaus pitäisi suunnitella paremmin, jos, me, jos se halutaan hyväksyä. Ja sitten yläraja on ilmeistä, että tämän ylärajan myötä voidaan, tässä kohesiopolitiikan rahoitus pienenee ja nyt kun kriisi on päällä, tämä dramaattinen BKTn leikkaaminen monissa jäsenvaltioissa, tämä yläraja sitten voi vain vähentää näitä rahojen allokointeja kohesiopolitiikan myötä jäsenvaltioita. Tämä on toinen tapa heikentää kohesiopolitiikkaa ja, ja siitä tulee tavallaan vain tyhjä tynnyri. Ja sitten tämä yhteinen Eurooppa-väline, olen huolestunut siitä tavasta, jolla tämä luonnos on valmisteltu Euroopan komissiossa, mutta on selvää, että, että meidän täytyy saada parempi, paremmin suunniteltu suhde sen osalta, miten rahat siirretään komissiosta eh, keskittelyn hallinnon myötä. Ja taas toisaalta täytyy muistaa jäsenvaltioiden rooli, kun valikoidaan näitä projekteja. Ja tämä suurin huolenaihe ei ole minun, tämä ei ole minun näkemykseni, vaan tämä kirja. Tehän tunnette tämän hyvin. Tämä kirjanen on esitelty eh, Antwerpenissä, katson tätä sisältöä ja niitä ehdotuksia, joita tässä on. Totta kai tämä on vain luonnos, mutta kun katson näitä ehdotuksia, on jäsenvaltioita, joilla ei ole mitään syytä olla tyytyväis, tyytyväinen tähän ehdotuksiin, niin kuin se tänään on muotoiltu. Paremmat määrittelyt ja e, parempi turva jäsenvaltioille ja kunnille, jos me haluamme varmistaa sen, että tämä hyvin tärkeä väline saa hyväksynnän Kiitos. anybody else to speak on the... Haluaako joku muu ottaa kantaa näihin aiheisiin? Rosröter, Deli ja Omashi. Ja, ich konnte ja gestern leider nicht da sein. Valitettavasti en voinut olla eilen täällä. No, lyhyesti kommentti näistä kolmesta kohdasta. Suoritusvaraukseen palaisin kernaasti. Mielestäni siinä ongelma ei ole se varaus sinänsä, koska mehän halusimme tulossuuntautunutta vaatimusta mukaan, mutta ongelma on se, että mitä tuloksia sitten pitäisi saavuttaa, jotta saa nämä lisäasiat, koska rehellisesti sanottuna sehän on vain symbolista. Ja mielestäni ydin tässä asiassa on se, että miten, miltä tuloshakuisuuden pitäisi näyttää ja miten indikaattoreita pitäisi kehittää. Ja siitä, siinä mielestäni ongelma piilee, koska e- kun tämä ei ole selvää, niin sen vuoksi tätä kritisoidaan niin kovasti. Ja mm, suoritusvarauskysymystä vielä pitäisi käsitellä ja yhteydessä siihen kysymykseen, että kun näitä tasoja operationaalisesti nostetaan. Tästähän sehän on siis yleisesti tässä yleisasetuksessa, mutta ei siirry näihin erityisasetuksiin. Kun näillä aliasetuksilla, siellä se sanamuodoissa on se ongelma, mikä on suhde näiden prioriteettien ja toimenpiteiden välillä. Kun tämän selvitämme ja Miten näillä tasoilla, missä yhteydessä se on näihin indikaattoreihin, jotka ovat taas näissä erityisasetuksissa eikä tässä yleisasetuksessa? Kun tämä on selvitetty, niin sitten pitäisi keskustella suoritusvarauksesta suoritusvarauksesta. Puhuisin sen puolesta äh, Lambertille, että selvitetään tämä rakenne komission kanssa ensin. Mielestäni komissiolla tämä rakenne on liian monimutkainen ja tämä kritiikki, että jotkut sanovat, että tästä tulee liian byrokraattista tästä uudesta ja mehän haluamme sitä purkaa. Ei oikeastaan ole oikeutettu, koska mielestäni se voidaan ratkaista. Koska ongelma on yksinkertaisesti, että komission kanssa täytyy selvittää yhdessä. No se vielä työryhmässäkin tehdään vielä, että miten nämä, mitkä nämä tasot ovat. Ja miten ne suhtautuvat näihin indikaattoreihin, että äh, mis, millä indikaattoreilla nämä, tämä varaus puretaan. Komissio ehdottaa, että se on nyt output-indikaattoreilla, eli tulos, äh, output-indikaattoreilla vai onko se tulosindikaattoreilla? Kun tämä on selvitetty, niin sitten voidaan puhua positiivisessa mielessä suoritusvarauksista, koska sitten pystytään näkemään, että milloin ne puretaan, ne varaukset, ja milloin ei. Ja pyytäisin, että tästä Asiasta puhutaan sen jälkeen, kun tämä rakenneongelma on ratkaistu. Ja miten komissio oikeastaan tämän asian näkee? Uh, thank you very much. I just... Kiitos. Nyt haluaisin kertoa kaikille niille kollegoille, jotka eivät kokouksen alussa olleet eilen paikalla, niin silloin Rouva Pellegrin piti meille esityksen Milanon uh, teollisuussuhteisen tutkimuskeskuksen edustajana. Hän puhui tulossuuntautuneesta politiikasta ja indikaattoreista. Meillä on tällainen tutkimus siis, johon voitte perehtyä. Ja sitten Kari Madeli. Kiitos puheenjohtaja. En nyt enää palaa näihin urbaaneihin kysymyksiin, sillä herra Olbricht ei ole täällä paikalla, mutta kannattaa varmasti palata niihin myöhemmin. Liittyen näihin teemoihin, No tässä on vielä jotain sellaisia asioita, mitä minä en ole kyennyt vielä ymmärtämään. Eli jos ajatellaan hallintoa, hallintokysymyksiä, komissio sanoo, että olemme päätyneet 10 miljardiin euroon, joka tulee kohesiovaroista. Mutta miten on päästy 10 miljardiin? Mitä kriteerejä on käytetty ja miten tässä pystytään perustelemaan prioriteettialueet. Komissio on tässä nyt pyrkinyt hallintoon, joka menee ylöspäin, mutta mehän haluamme, että on monitasoista hallintoa kohesiopolitiikan alalla. Tämä on tärkeä asia, josta pitäisi keskustella laajalti. Haluaisin tietää, mitä Van Nistelrooy ajattelee. Kiitos, Junus Omarji. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi, ensiksi yleiskommentti. On hyvä, että meidän valiokunnassamme ja Euroopan parlamentissa on melkeinpä täysi yksimielisyys näistä keskeisistä kohdista. Ja tämä auttaa keskusteluissa komission ja neuvoston kanssa. Ja sitten tämä suoritusvaraus, siihen liittyvä kommentti, tämä on hyvin epäoikeudenmukainen toimenpide. Se etännyttää kohesioajatuksesta ja solidaarisuudesta, näistä perusperiaatteista tätä eilen kollegamme Van Nistelrooy korosti. Me vastustamme tätä ajatusta, sillä tämä on ikään kuin tällaista porkkana ja kepin politiikkaa. tämän periaatteen taakse jää pimeään se, että komissio ei oikeastaan osaa mitata suorituksia eikä kykene samanaikaiseksi selviä strategisia tavoitteita alueiden sijaan. Ja sitten minä pelkään myös, että tästä suoritusvarauksesta voi tulla ikään kuin hyvän hallinnon varaus tai hyvän hallinnoinnin varaus, ei niinkään liittyen sitten loppusuoritukseen. Ja sitten, miten ne varat, joita ei ole käytetty, mitä niille tapahtuu, annetaanko ne muiden valtioiden käyttöön. Tämä ei nyt olisi kovinkaan oikeudenmukaista eikä koesioperiaatteiden mukaista. Suoritusta on alkuvaiheessa tutkittava ja kun komissio antaa hyväksyntänsä, niin siitäkin tulee vastuullinen osapuoli näissä strategioissa, eikä vain sitten myöhemmin tarkastella näitä vastuukysymyksiä. Eli tässä on todellisia ongelmia liittyen tähän suoritusvaraukseen, ja sitä olisi selvästi vastustettava. Mazzoni, please. Kiitos, ja Rova Mazzoni, olkaa hyvä. Eh, grazie Presidente, anch'io mi scuso per non essere stata presente ieri, ero impegnata. Kiitos puheenjohtaja, minäkin pyydän anteeksi, etten päässyt eilen olemaan paikalla. Olin toisessa valiokuntakokouksessa ja se, mitä kollegat ovat sanoneet tänään tästä suoritusvarauksesta, niin olen oikeastaan samaa mieltä. Ja myös sen suhteen, että on välttämätöntä suorittaa arviointi silloin, kun tämä edellyttää informaation saamista kriteereistä, joita komissio haluaa soveltaa tässä arvioinnissa. Yksi kysymys kuitenkin Van Nisteroille. En oikein ole vielä täysin perehtynyt tähän yhteenvetoon. Mitä nyt täällä tämän makrotalouden ehdollisuuden osalta on sanottu? Tässähän puhuttiin tilintarkastustuomioistuimestakin. Ja tämähän tietenkin on tärkeä asia. Onko nyt aikomuksena että vielä kerran neuvoteltaisiin komission kanssa, jos tämä ehdollisuus otettaisiin käyttöön eri rahastojen osalta. Esittelijähän sanoi, että tämä koskisi kohesiorahastoa. Uh, Kiitos Lambert. Haluatteko vastata? Ja sitten pyytän, sitten komissiokin täältä vastaisi joihinkin aiheisiin. Okay. Ja, eh, dank u wel. Um, onze... Kiitoksia. Äh, Työasiakirjassammehän löytyy tämä, löytyvät tämä yleiset suunta, suuntaviivat meidän käsityksemme tästä suoritusvarauksesta ja erityisesti me tämä, tämä lisäarvo ei nyt ole täysin selvä. Ja, ja tästä varmasti tullaan tekemään tarkistuksia tämän poistamiseksi, että tätä äh, suoritusvarausta ei otettaisi ollenkaan käyttöön. Ja nyt täytyy selvittää, että mitä jatkossa tulee tapahtumaan. Minulla on sellainen tuntuma, että suuri enemmistö ei halua tätä varausta. Ja se, ellei se toimi kriisin ollessa, sitä ei pitäisi ottaa käyttöön. Meidän täytyy toimia äh, sillä tavalla, että että saamme jotakin aikaa, jotakin lisäarvoa. Ja jos me vain mutkistamme asioita, niin se pitäisi jättää saman tien pois. Tämä tulee, tulee olemaan meidän käsityksemme. Ja sitten jossakin tarkistuksessa tai jossakin muussa yhteydessä tämä tilanne selviää, niin mikä siinä, mutta muilta osin tästä ei tarvitse sen kummemmin keskustella. Toinen elementti. Tässähän on kyseessä tämä Connecting Europe. Eilen jo sanoin, että meillä on kaksi esittelijää, jotka ovat yhtä mieltä siitä, että tämä olisi osa meidän äh, rahojamme, joka kuuluisi to, siirrettäisiin toiseen oikeudelliseen kehykseen. Tämä täytyy hoitaa oikein. Me emme sinänsä vastusta tätä me emme sinänsä vasta, vastusta verkkojen Eurooppaa, se ei ole poliittisesti mahdollistakaan, mutta tähän liittyy seuraava kysymys, joka on esitetty, nimittäin mikä nyt on suhde tämän konseptin ja taas toisaalta kohesioperiaatteen välillä. Tämähän ei ole tullut täysin selväksi. Ja luulenkin, että keskusteluissa, joka tullaan, jota tullaan käymään, niin meidän täytyy ottaa tämä asia esille. Ehkäpä suhteessa meidän asetukseemme, mutta myös suhteessa siihen lausuntoon, joka tullaan tekemään tästä oikeudellisesta kehyksestä, joka, li, jota, jossa käsitellä joka, jota käsitellään liikennevaliokunnassa. Minusta tämä on tällä hetkellä aika epätasapainoinen. Nimittäin siinähän sanotaan, että tässä tämähän tämä peli on sinänsä jo aika huono, meidän täytyy tätä vielä viilata. Ja sitten on kysymys sen täytäntöönpanosta, kohesiopolitiikassa on kysymys kriteereistä, jotka kuuluvat kohesiopolitiikan piiriin. Sitähän ei voida hoitaa niin kuin se nyt on suunniteltu. Tässä tarvitaan kunnollista alueellista jakautumista. Ja meidän pitäisi suuntauttaa tällä tavalla. Ei välttämättä tarvitse antaa negatiivista äh, signaalia. Sitten tämä Venojen yläraja, siitähän puhuttiin jo eilen myös äh, budjettivaliokunnan edustajan läsnä ollessa. Minähän sanoin, että hyvä, tämä on sellainen asia, johon meidän, johon, josta meidän täytyy esittää oma mielipiteemme, joskin me tällä hetkellä katsomme, että ne vaikutukset ovat epätasapainoisia. Meillä on katto äh, varojen käyttöönottoa silmällä pitäen, Ja, mutta kun ajatellaan tätä muuttunutta ja muuttuvaa taloudellista tilannetta, nämä vaikutukset purevat aivan ruohonjuuritasolla. Siksi meidän täytyykin selvittää, että onko se, mitä Euroopan tasolla vaikuttaa hyvältä, on, vaikuttaako se yhtä hyvältä myös ruohonjuuritasolla paikallisesti. Tämä on vaikeaa tässä meidän valiokunnassamme mutta tämä asia kuuluu varmasti niihin asioihin, jotka liittyvät tämän monivuotiseen rahoituskehykseen ja siinä yhteydessä sitä täytyy käsitellä. Tämä ei tarkoita sitä, että me sitten tekisimme tästä asiasta lopullisen päätöksen. Me voimme esittää mielipiteemme, me voimme jättää tarkistuksia ja esittää käsityksemme, mutta en oleta, tai minä itse asiassa oletan, että tämä asia kuuluu monivuotisen rahoituskehyksen piiriin. ja viime kerralla puhuimme tästä ex ante ex post arviosta liittyen näihin kriteereihin. Ainoa, mikä on vielä avoimena, on oikeastaan seuraava kysymys. Nimittäin jos me vastustamme makrotalousvelvoitteita ja makrotalouden ehdollistamista, niin voidaan kysyä, että miten me saadaan sopusointua niiden päätösten kanssa, jotka tällä hetkellä ovat ajankohtaisia Sixpackin, osalta, Sixpackin kohdalla tai jotka liittyvät tähän taloushallintoon. Meillähän on tämä elementti edelleenkin. Totta kai me voimme myös tehdä oman ehdotuksemme, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että tämä keskustelu tämän myötä saadaan päätökseen tai että, me voi, tai että meidän mielipiteemme vaikuttaa. Totta kai voimme jatkaa tätä keskustelua, niin kuin me tässä valiokunnassa muutenkin teemme. Sitten vielä yksi asia, nämä uudet eh, välineet neljä tai viisi, joita on pohdittu, joita on pohdittu. Totta kai nämä, näistä puhutaan herra Obrichtin kanssa, jotka ovat aivan erityisen tärkeitä tässä yhteydessä. Rova Krell, ei valitettavasti pysty tänään olemaan paikalla, mutta hän on kuitenkin silloin paikalla, kun varmasti tullaan viilaamaan näitä tarkistuksia ja me yritämme päästä tässä mahdollisimman pitkälle ja totta kai hänen ehdotuksensa otetaan mukaan. Kiitos, Peter Berkovits. Mutta liittyen näihin kolmeen aiheeseen siis, suoritusvarhaus, yläraja ja verkkoon Eurooppa. Muutama minuutti vain. First of all, on, on the capping, I think... Uh... Ylärajasta ensinnäkin Nikolas Martin vastasi siihen eilen, joten en käsittele sitä yksityiskohtaisesti. Halusin vain esittää yhden kohdan makroehdollisuudesta. Keskustelu on paljolti ollut sanktioista, ja Nikolas Martin varmaan selitti eilen sen filosofian, mutta artikla 21 asetuksessa menee vielä pidemmälle. Se ehdottaa lähestymistapaa, joka on sekä ennaltaehkäisevä että korjaava ja rohkaisee itse asiassa vuoropuheluun komission ja sen valtion välillä siitä, että miten ongelmiin voidaan puuttua ennen kuin niistä tulee suuria ongelmia. Joten kovasti pyytäisin, että katsokaa artikla 21 kokonaisuudessaan, eikä pelkästään sitä osaa, joka koskee sanktioita. Suoritusvarauksesta se tunne, joka meillä komissiossa taitaa olla, on se, että suoritusvaraus tai täysin ymmärretä. Ja nyt ei ole aikaa selittää sitä yksityiskohtaisesti, mutta haluaisin vain esittää äh, muutaman kohdan sitä, mitä se ei ole. Ensimmäinen asia suoritusvarauksesta on se, että se ei ole eurooppalainen varaus. Se on varaus, joka toimii jäsenvaltiotasolla. Se on varauksessa jäsenvaltiossa se raha. Toinen väärinymmärrys suurituloksesta mielestäni on se, että on kilpailua resursseista ohjelmien välillä. Mekanismi, jota komissio ehdottaa, on mekanismi, jossa kukin ohjelma asettaa itselleen virstanpylväät ja tavoitteet ja allokaatiovaraukselle riippuu kunkin ohjelman edistymisestä tavoitteita kohti, jotka on asetettu sopimuksessa komission kanssa. Tässä hankkeet eivät kilpaile toisiaan vastaan. Köyhät vastaan rikkaat. Se koskee ohjelman itsensä asettamien tavoitteiden saavuttamista. Ja tähän liittyen, se ei ole mekanismi, joka olisi suunniteltu rankaisemaan alisuorittavia ohjelmia. Se on mekanismi, joka on olemassa rohkaistakseen ohjelmia suoritukseen hyvin. Miksi se on rangaistus? Koska voimavarat, joita ei allokoida alisuorittaville ohjelmille, ovat käytössä jäsenvaltionsa allokoitavaksi niille ohjelmille, jotka suoriutuvat parhaiten. Eli tämä on kannustava järjestelmä. Sitten tämä monimutkaisuus lopuksi prosessi, jonka näemme suoritusvaraukselle, on hyvin yksinkertainen ja äh, ilman liioittelua melkein jopa mekaaninen prosessi, jossa hankkeiden täytyy arvioida se, ovatko ne saavuttaneet silleen asettamansa tavoitteet. Jos eivät, sitten he eivät saa varausta. Jos ovat tavoitteet saavuttaneet, niin kyllä. Eli tämä monimutkaisuuskysymys mielestäni, no, No tietysti tulee kysymys esiin, että mihin allokoidaan nämä versiosevit, mutta mekanismi itsessään mielestämme on suhteellisen yksinkertainen. Sitten verkkojen Eurooppa-väline. Mielestäni tässä kyse on oikeastaan siitä, että miten väline voitaisiin saada toimimaan kohesion puolesta. Ja pitäisi muistaa, että verkkojen Eurooppa-väline on itse asiassa – mekanismi, jota ajavat tarpeet. Siinä on sitten tarjouskilpailumenettely ainakin osittain. Ja komissio tässä kysyy, että miten voimme varmistaa, että tarvittavat hankkeet, joihin täytyy ryhtyä köyhissä osissa, erityisesti kohesiomaissa, miten niitä voidaan kehittää itse asiassa? No, hankkeet, joita ajatellaan tulevaksi osaksi verkkojen Euroopan välinettä, ovat hankkeita, jotka ovat luonteeltaan vaikeita ne ovat os, niitä osia verkosta, joita, verkostoista, joita jäsenvaltiot eivät ehkä itse tekisi. Sen vuoksi komissio ehdottaa erityistä mekanismia, jonka puitteissa verkkojen Euroopan väline toimisi. Ja tähän kuuluu se, että siirretään kohesiorahastosta itse mekanismiin varoja, jotta voidaan tarvita, tarjota tarvittavat muin varat. No tähän Täsmällisesti varmaan asiat ovat aika selkeitä. Tietysti kysymys, joka on auki ja jota varmaan tietysti valiokuntakin on ottanut sille, että miten voimavarat itsessään jaetaan. Komission ehdotuksessa komissio sanoo, että suuri mahdollinen prioriteetti pitäisi antaa kansallisille allokaatioille ja sen vuoksi keskiössä pitäisi olla itse asiassa se, että miten tämä siirtäminen itse asiassa konstruoidaan. Komission mielestä tämä antaa tarvittavat takeet siitä, että jäsenvaltiot, joissa varojen siirto tehdään, niillä on tarvittava mahdollisuus päästä käyttämään näitä varoja. Ja tämä varmaan riittää minun osaltani tässä vaiheessa. Very much. Kiitos oikein paljon. Ja nyt sitten pääsemme seuraavaan kohtaan. Ja nyt kuunnelkaa, mitä ehdotan. Meillä on vähän alle kaksi tuntia käsitellä neljä eri asetusta. Kuten tiedätte, seuraavan kuukausien aikana jatkamme tätä keskustelua asetuksia koskien. Meillä on nyt siis noin puoli tuntia per asetus ja pyytäisin, että alussa, kun esittelijä puhuu, päättäisitte, haluatteko käyttää puheenvuoron vai ette, ja heti sitten eh, lopetan puheenvuoron vastaanottamisen, eli ei niitä voi pyytää tässä ihmisten puhuessa, vaan ihan vain ne otan ja niille annan puheenvuoron, jotka pyytävät sitä aluksi. Ja ensin Maria Irikojen Perefin lausunto, joka koskee sosiaalirahastoa, ja pyytäisin teitä nyt päättämään, että kuka haluaa puhua. Näin voin antaa kaikille oikean määrän aikaa. Eli Maria, olkaa hyvä. Eh, voy a centrar Kiitos puheenjohtaja. Minä lähden liikkeelle niistä asioista, joista olemme yksimielisiä täällä valiokunnassa. Ja sitten puhun strategista puitteista ja lopuksi jonkun verran sosiaalirahastosta. Eli tämä yhteisymmärrys, joka valitsi aluksi täällä valiokunnassa, on kolmesta, kolmen asiaan liittyvää, eli että sosiaali rahasto tuo lisäarvoa, kun torjutaan köyhyyttä ja kun pyritään edistämään sosiaalista osallisuutta ja ihmisten mukautumista työmarkkinoille. On taattava joustavuus niin, että oteta huomioon alueiden erilaisuus, on yksinkertaistava menettelyitä ja vähennettävä liiallisia hallinnollisia taakkoja, jotta varoja on helpompi käyttää. Ja sitten vielä eri toimijoiden mukaanottaminen myös kansalaisjärjestöjen ja paikallisten ja alueellisten viranomaisten mukaanotto hankkeiden täytäntöönpanoon Ja nyt sitten menen pariin kysymykseen, jotka ovat riippuvaisia yleis mutta ne vaikuttavat selvästi sosiaalirahastoon. Ensinnäkin se, että pitäisi saada tarpeellinen määrä varoja sosiaalirahaston käyttöön, niin että voidaan päästä kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja samalla on oltava joustavia ottaen huomioon se, mitä parlamentti on sanonut jäsenvaltioiden mahdollisuuksista rahoin jakaa. Sitten on 215 miljoonan euron elintarvikeavun mukaan ottaminen sosiaalirahastoon. Tämä ei ehkä ole paras mahdollinen ratkaisu, mutta on kuitenkin tärkeää, jotta jotta voidaan vähentää köyhyyttä ja siitä miljoonat eurooppalaiset ovat riippuvaisia. Ja sitten erityisesti sosiaalirahastoon liittyvät kysymykset, mitä tulee tehtävään ja täytäntöpano alueeseen, artiklat 2 ja 3 rahastosta. Tässä tarvittaisiin pientä täsmennystä ja olisi tarpeen mainioita asioita, jotka liittyvät työllisyysstrategiaan tiettyihin eh, henkilöryhmiin ja politiikkaan ja tarvitaan myös lisäyksiä prioriteetteihin. Tänne otettava mukaan Eurosportaali on muistettava maahanmuuttajien osallistaminen ja niin poispäin. Ja sitten eri eh, temaattisten aiheiden mukaan lukeminen. Kuten sanoitte, komissio ehdotti, että tässä olisi korkeintaan neljä prioriteettia alueen kohtaisesti 70-80 prosenttia kunkin jäsenvaltion on taattava vähintään 20 prosenttia varojen kokonaismäärästä tähän temaattiseen tavoitteeseen, joka koskee sosiaalista osallistumista ja köyhyyden torjuntaa. Tämä on hyvin tärkeä määrä tässä vaiheessa, ottaen huomioon, että yli 113 miljoonaa eurooppalaista on vaarassa syrjäytyä tai joutua köyhyyteen. Hyvät kollegat, se, että nyt keskitytään neljään prioriteettiin alueellisella tasolla ja että prosenttitaso on näin korkea. Tämä vaikeuttaa joustavuutta ja sitä, että voitaisiin mukauttaa sosiaalirahastoa niihin eri tarpeisiin, mitä eri alueilla on. Ja siitä seurauksena, kun halutaan nyt toimia tehokkaasti, niin olisi järkevää, että tämä keskittäminen tehtäisiin niin, että prosenttimäärät olisivat pienempiä ja että saataisiin lisää maksimi investointi per ohjelma. Ja sitten artikla 6, kumppaneiden osallistuminen. Komissio ehdottaa, että eri tahot, kansalaisjärjestöt ja työmarkkinajärjestöt otetaan paremmin mukaan, niin tämä ei ehkä kuitenkaan riitä sen takaamiseksi, että pienemmät järjestöt huomioidaan. Ja sitten toisaalta täältä on selvästi jäänyt pois paikallisia alueviranomaiset, sillä kaikilla paikallisilla toimijoilla ei ole samanlaisia toimintamahdollisuuksia esimerkiksi maaseudulla. Ja sitten miesten ja naisten välinen tasa-arvo, sen edistäminen artikla 7. Tässä on korostettava sitä, että on otettava esille palkkaerot miesten ja naisten välillä. ja naisten vaikeudet päästä työmarkkinoille ja se, että on vaikea saada avustuksia esimerkiksi lastentarhojen muodossa, joka helpottaa työ- ja perheelämän yhdistämistä. Ja sitten on artikla 8, siellä pitäisi mainita myös ne henkilöt, joita syrjitään monesta eri syystä. Artikla 9, sosiaalinen innovaatio on tässä tärkeimpiä uusia ehdotuksia parantamista voitaisiin tehdä niin, että huomioitaisiin operatiiviset ohjelmat ja yleinen politiikka, joissa pitäisi mainita toimet keski- ja pitkällä aikavälillä. Ja sitten artikla kymmenen maiden välinen yhteistyö. Tämän lisäksi olisi mainittava alueiden välinen yhteistyö ja korostettava teknisen avun antamista jos ajatellaan näitä monikansaisia aiheita, jotka on etukäteen valittu, ja kansallisia tavoitteita, jotta pitkällä aikavälillä voitaisiin onnistua. Ja sitten toisaalta aihe luettelon laatiminen on aika rajoittunutta ja Euroopan parlamentti jää tästä pois. Siksi olisi hyvä ottaa tämä lista mukaan Euroopan sosiaalirahastoon ja tällä tavalla Euroopan parlamentti voisi osallistua luettelon laatimiseen. Ja sitten nämä konkreettiset säädökset, jotka liittyvät eri maantieteellisiin alueisiin. Artikla 12 uudessa säännöksessä annetaan mahdollisuus, että sosiaalirahastosta rahoitettaisiin paikallista paikallisia kehitysstrategioita. Tämä on hyvin tärkeää, jos ajatellaan esimerkiksi kohesia työllisyyspolitiikan suuntautumista kaupunkeihin, mutta on muistettava myös maaseutualueet, kun puhutaan näistä eri erityispiirteistä. Ja sitten artikla 14 ja kustannukset. Täällä puhutaan rahastoista ja hankkeista. On tärkeää, että hankkeita voidaan hallinnoida joustavasti, että vähennetään liiallisia hallinnollisia kustannuksia. Tarkoituksena on parantaa avustuksia avustuksen saajille ja siksi tarvitaan muutoksia täytäntöönpanon jäsenvaltioissa. Täytäntöönpanoindikaattorit, kuten tiedätte, komissio ehdottaa indikaattoreita, jotka mittaisivat sosiaalirahaston toimintaa. Ne on jaettu kahteen yleisluokkaan, eli osallistujat ja eri laitokset. Jos ajatellaan näitä osallistujia, Heitä koskevia yhteisiä, niitä koskevia yhteisiä indikaattoreita on olemassa, jotta saataisiin lisää tietoa investoinneista ja siitä, miten ne vaikuttavat sukupuoliasioihin. Tarvittaisiin tarkempaa tietoa indikaattoreista, jotta voitaisiin huomioida myös sukupuolivaikutukset ja sen, siitä huolimatta, että pitkänäin indikaattoreita on otettu mukaan, olisi ehkä hyvä myös käyttää vaikutusindikaattoreita sosiaalirahaston vaikutuksen havaitsemiseksi. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä palata siihen, mitä sanoin aikaisemmin, että me 26.4. esitämme mietintömme. Tarkistukset on jätettävä toinen maaliskuuta ja äänestys tapahtuu 21. toukokuuta. Eli puolitoista kuukautta ennen kuin työllisyysvaliokunta hyväksyntänsä tekee hyväksyntänsä. Toivottavasti te autatte tämän tärkeän asiakirjan laatimisessa nyt kriisiaikoina. Kiitos Maria, täällä on kolme puhujaa. Madame Schwetter, uh, so I hope three minutes. Toivottavasti kolme minuuttia riittää teille kaikille. Svita Lukocies ensin. Kiitos kovasti alustuksesta ja kaikista näistä huomioista, joita alustaja käsitteli. Olen samaa mieltä siitä, kun hän puhui koko asetuksesta sosiaalirahastoa koskien, joten en käsittele yksittäisiä sääntöjä. Haluan vain painottaa, että taloustilanne nykyään, kun otetaan huomioon, niin sosiaalirahastosta tulee hyvin tärkeä väline, kun yritetään torjua köyhyyttä ja työttömyyttä ja erojen kasvua kun ajatellaan yhteiskunnan integraatiota. Senkin vuoksi olen sitä mieltä, että tämä rahasto ja sitä koskevat säännöt. Ja jotkut kohdat asetuksessa pitäisivät olla joustavammat. Etupäässä ajattelen tässä kysymyksiä, jotka mielestäni ovat hyvin olennaisia. Ehkä tärkein kysymys on niin kutsuttu ring facing suojaaminen, eli kohesiovarojen, että niille asetetaan tietty minimimäärä. Se ei heijasta eri potentiaalia jäsenvaltioissa tai erityisiä kehitystarpeita alueella. Sen vuoksi välttämättömältä näyttää sitä, että otetaan huomioon oikeat alueiden tarpeet ja niiden toimijoiden tarpeet, jotka ovat olennainen osa ohjelmointia. Eli mielestäni Täytyy harkita sitä, että käytettäisiin joustavampia ratkaisuja tässä kysymyksessä. Hyvin tärkeä asia on tasa-arvo sukupuolten välillä. Täysistunnossa parlamentissa kuulemme myös, puhutaan palkkaeroista, naisten syrjinnästä, mutta saan sen vaikutelman, että edelleen ovat vain sanoja. Eri asetuksissa on kyllä asioita, mutta niiden sääntöjä eivät koe naiset arkielämässä ja palkkaero on edelleen 20 prosenttia ja juuri kun ajatellaan myös demografista vajetta, niin täytyy tehdä kaikkemme, jotta voidaan taata tarvittavat määrärahat ja keinot siihen, että saadaan esimerkiksi naiset takaisin työmarkkinoille synnyttämisen jälkeen. Täytyisi myös kiinnittää huomiota siihen, että naisia on paljon julkisella sektorilla töissä ja juuri kriisiaikana he, naiset tämän vuoksi voivat joutua budjettileikkausten uhriksi. Ja tämä pitäisi ottaa myös huomioon. Myöskin aluevaliokunnassa on puhuttu siitä, että tai tässä valiokunnassa on puhuttu siitä, että äh, globalisaatiorahastoa otettaisiin mukaan. Mutta pitäisi yhdistää näitä tavoitteita sosiaalirahastossa ja globalisaatiorahastossa, jotta voidaan saada paremmin autettua ihmisiä, jotka menettävät työpaikkansa, kun on joukkoirtisanomisia, jotka johtuvat esimerkiksi tarpeesta tehdä, uude, tehdä rakennemuutoksia talouksessa, talouselämässä. Ja tästä globalisaatiorahasto onkin tullut tärkeäksi välineeksi reagoida näihin muuttuviin olosuhteisiin talo- yritysten keskuudessa ja ottaa huomioon sykliset vaihtelut. Se, että investoidaan koulutukseen ja keskitytään koulutukseen koko eliniän ajan, niin se minusta näyttää tärkeältä ratkaisulta ja täytyisi ottaa huomioon, minkä tyyppistä koulutusta voidaan rahoittaa ja minkälaista koulutusta voidaan ottaa näihin hankkeisiin mukaan. Ja hyvin tärkeä kysymys nykyään on se, että kun kaikissa jäsenvaltioissa puhutaan sitä, että täytyy nostaa eläköitymisikää, ja argumentoidaan muun muassa sillä, että väestö ikääntyy ja yhä vähemmän on lapsia. Eli kaikki viittaa siihen, että meidän täytyy tehdä pidempään työtä, mutta täytyy kiinnittää huomiota myös siihen, että yhä useammat ihmiset yli 50 vuoden iässä menettävät työn ja heillä on vaikeuksia löytää tietään takaisin työmarkkinoille. Eli Mielestäni tässä täytyy kiinnittää huomiota siihen, että miten voidaan helpottaa sitä, että ikääntyvät ihmiset eivät olisi pelkästään aktiivisia, vaan että myös pitäisivät työpaikkansa ihan siihen asti, kun oikea eli, eläkeikä on saavutettu. Ja tässä haluaisin palauttaa siihen, mitä toistenkin kuin mar- mantraa, eli koulutuksen merkitys, muuttuvat vaatimukset työmarkkinoilla ja yrityksissä ja koulutuksen sopeuttaminen siihen minusta näyttää siltä, että suuri osa rahoista muun muassa sosiaalirahastosta jaetaan tehottomasti, käytetään tehottomasti, ei ole oikeaa kilpailua koulutusmarkkinoilla. Sitä saattaa olla mutta vain, että voitaisiin näyttää, että rahat käytetään hyvin, mutta jos tarkistaisimme ja tutkisimme rahankäytön tehokkuutta oikeasti, niin voisi osoittautua, että on pieni osa työntekijöitä, jotka palavat työmarkkinoille koulutuksen ansiosta. Minä kysyin komission jäseltä tällaisen kysymyksen ja toivon, että lähitulevaisuudessa hän vastaa kysymykseen, että miten rahoitus täytyy jakaa niin, että henkilö voisi palata työmarkkinoille ja että miten tähän asti annetuista rahoista, miten suuri osa tähän asti annetuista rahoista on aiheuttanut sen, että koulutettu henkilö on todellakin päässyt takaisin työmarkkinoille. Minusta näyttää siltä, että täytyisi myös harkita tätä tilannetta, joka liittyy N plus kolme periaatteeseen koko ohjelmakaudelle ja mikä on sen suhde N plus kakkoseen. Ehkäpä pitäisi keskittyä siihen, että määrärahat jäätään niin nopeasti kuin mahdollista. Sen sijaan niin tai että sen sijaan ehkä pitäisi keskittyä siihen, että mahdollisimman tehokkaasti jaetaan rahat ja toteutetaan hankkeet. Ja sitten lopuksi Sanoisin, että täytyisi määritellä käsitteet tarkasti siinä, kun harkitaan, että mitkä ovat prioriteetit etusijalla olevia hankkeita. Tässä varmasti keskustelua jatketaan ennen tarkistusten jättämistä ja varmaan tiettyjä tarkistuksia jätämmekin tähän jotka ovat mielestämme välttämättömiä. Petru Luhan, Luhan, mutta nyt todellakin pistävä kolmessa minuutissa, sillä muuten emme ehdi tekemään tämänpäiväisiä töitä. Eh, eh, Ensinnäkin pidän hyvänä tätä aloitetta, että ylipäätään puhutaan tästä rahastosta ja uusista kehyksistä. Tämähän tarkoittaa, tämä ei varmastikaan ole, tämä ei ole ollut paras mahdollinen kehys tähän mennessä. Ja nyt Olemme puhuneet myös rahaston täytäntöönpanosta. Haluaisin viitata niihin indikaattoreihin, jotka täytyy uudelleen määritellä ehdottomasti seuraavaa jaksoa varten. Tässä on erityisesti kysymys tietyistä aloista ammatillisessa koulutuksessa aikuisia varten. Meidän täytyy ottaa huomioon, me, me emme ole riittävästi ottaneet huomioon eri maiden erityispiirteitä, jotta jotta nämä rahat saataisiin rahastosta nopeasti ja tehokkaasti käyttöön. Työpaikat, työllisyys, nämä näkökohdat eivät ole saaneet riittävästi huomiotosakseen, koska olemme juuri havainneet muut, muutoksia, joita on tapahtunut aivan erityisesti uusissa jäsenmaissa, joissa yritetään sopeutua jossa koko kansantalous, kansantalous sisältää myös työmarkkinat, koko kansantalous yrittää sopeutua ja muut, yrittää sopeutua ja pyrkii muuttumaan. Minä olen, voin vahvistaa sen, minkä edellinen puhuja äsken sanoi. Uskon, että kansalliset erityispiirteet eivät, äh, eivät ole tulleet otetuksi riittävästi huomioon. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavissa ehdotuksissa äh, seuraavaa kehystä varten tulee olemaan välttämätöntä, että meidän pitää panostaa yksityiskohtiin, meidän täytyy kommuniko- viestiä, viestiä paljon paremmin kansallisella ja alueellisella tasolla. Mehän olemme yhdistynyt alueiden Eurooppaan, mutta tässä syntyy sellainen kuva, että alueiden täytyy sopeutua pakotettuihin strategioihin. Me otamme, emme ilmeisesti ota riittävästi huomioon niiden vaatimuksia. Kuitenkin alueilla on vissi taloudellinen potentiaali ja näin ollen alueet eivät pysty kehittymään, koska rahoja on kohdennettu muihin sektoreihin, muihin tarkoituksiin – jotta päästäisiin kasvutavoitteisiin. Tämä ei johda tehokkaaseen julkisten varojen käyttöön. Euroopan sosiaalirahasto, sen pitäisi huolehtia siitä, että yhteisrahoitus on taattu. Yhteisrahoitusta täytyisi tukea. Me tarvitsemme eurooppalaisen takuurahaston tätä yhteisrahoitusta varten. Ja kunkin vuoden lopuksi pitäisi sitten arvioida ja analysoida miten tämä homma on toiminut, jotta rahat näistä rahastoista sitten voitaisiin tarvittaessa siirtää seura- joillekin muille maille. Tähän tarvitaan hyvää yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa ja myös kansallist, ja tarvitaan myös hyvää yhteistyötä kansallisten pankkien tasolla. Ja tukikelpoiset vastaanottajat, ne sitten pystyisivät hyödyntämään näitä yhteisrahoitusvaroja. Parempi julkisten rahojen saatavuus edunsaajien tasolla, tämä on se tavoite, johon voidaan päästä. Tässä on tullut selvästi jo sanottua, että Euroopan unioni antaa rahoja käyttöön tiettyjen sektorien tukemiseksi. Tämä, tämäkin voitaisiin hoitaa tämän rahaston välityksellä. Rahaston sääntöjä täytyy nyt vain täsmentää jotta päästäisiin siihen, että yhteiset Euroopan unionin tavoitteet toteutuvat. Sitten vielä lopuksi toteaisin, että mitkä ovat hallinnolliset puitteet kansallisella tasolla. Luulen, että Euroopan komission pitäisi tehdä ehdotuksia sen suhteen, että miten voitaisiin luoda äh, kansalliset kehykset, kansalliset puitteet kansallisella tasolla, se pitäisi sitten hyväksyä ennen kuin neuvotteluihin ryhdytään. Kuka saa käyttöön rahoja, kuka hallinnoi, mikä viranomainen hallinnoi ja millä tavalla sitten ja toimivallat jaetaan. Kiitos. Elisabeth Schreiter. Ja, also erstmal möchte ich der Berichterstatterin danken. Wir haben ja auch Haluaisin kiittää esittelijää. Meillähän on ollut jo tapaamisia. Työ menee mielestäni hyvään suuntaan. Ja mennään rakentavasti eteenpäin ja tämähän on tärkeää asia, jossa meillä täytyy löytää aika selkeitä konsensusenemmistöjä. No toinen huomio. Miten pankit voidaan ottaa ESM-toimintaan mukaan? Tässä on kyse ihmisistä ja kyse on julkisista varoista ja jäsenvaltiosta se riippuu, haluavatko he työttömyyttä ja köyhyyttä torjua vai ei käyttävätkö siheraa vai ei, siitä se kyse on. Tietysti se on tärkeä poliittinen kysymys, mutta tämän kysymyksen osalta emme voi asettaa jäsenvaltioiden puolesta heidän prioriteetteja. No, haluaisin kuitenkin käsitellä nyt spesifisesti tätä asetusta. Meidänhän täytyy tietää, että investointiprioriteetit ovat laajentuneet – ja yleisasetuksessa on lisää rahaa sosiaalirahastolle, koska enemmän tehtäviä on. Ja me vihreinä tuemme tätä kahta lisää teema, teemakenttää. Se on sopusoinnissa myös 2020-strategian kanssa, mutta konkreettisesti tässä on yksi ongelma. E-, e-, e-, erityisesti tämä köyhyystavoite ei heijastu siinä, että kuka on edun saaja. Eli kun nämä tavoitteet ovat laajentuneet, niin myös edunsaajien ryhmä on laajentunut. Ja se ei ole selkeä asetuksessa, täytyy muuttaa se asia. Tästä meiltä on odotettavissa tarkistuksia, koska muuten tämä homma ei toimi. Se, mikä meille ongelmallista on myös artikla 4, koska vaikka keskitetään määrärahoja, me olemme sen puolesta, että keskitetään, niin silti se ei toimi. Otetaan painopiste köyhyys. Yksi jäsenvaltio keskittyy, oli sitten kyse sosiaalirahastosta tai suurelta osin siitä, niitä tehdään siitä köyhyysohjelma alueella tai jäsenvaltiossa, kattava köyhyysohjelma. Mutta katsotaanpa sitten yksityiskohtia kuitenkin. Seitsemän ihan konkreettista prioriteettia, jotka asetetaan, jotta tämä köyhyysongelma voidaan tehdä. Jos teen hyvän köyhyysohjelman, niin sitten ehkä työllisyydessä, pitäisi lisätä, ottaa mukaan sieltä vielä muutama prioriteetti, eli niitä tulee lisää. Jos keskitetään vain köyhyysohjelmaan ihan tiukasti siihen, niin siltikin. No sen takia tämä ei toimi. Mielestäni lähestymistapa on oikea, mutta muotoilu artiklassa 4 on väärin. Voidaan sanoa, että otan nämä temaattiset painopisteet ja sitten kombinaatiossa näiden temaattisten painopisteiden kanssa ja otetaan yksi kahdeksan nämä tavoitteet yritetään saavuttaa, niin niin ja niin paljon sitten pitää ottaa ESF-rahoja siihen mukaan. Se on ihan okei, mutta se on eri tasolla. Kun katsotaan konkreettisia toimenpiteitä, niin siinä hyvä köyhyysohjelma on mielestäni paras, tai hyvä koulutusohjelma, ne ovat hyvin hyviä esimerkkejä ja siinä pitäisi olla hyviä kombinaatioyhdistelmän mahdollisuuksia, mutta no, silti tässä on keskitetty. No se on yksi kohta. Pitää keskustella. Mielestäni tämä ei näin toimi, eikä se toi sitä tulosta, mitä haluamme. Eli siis köyhyyden torjuntaa tai sitten koulupudokkaiden määrän pudottamista tai tai että vähennetään riskiä työttömyydestä. No sitten toinen ongelmakohta on kumppanuusartikla, artikla 6. Siinä tehdään ero niiden jäsenvaltioiden välillä, jotka ovat vähemmän kehittyneitä ja muiden välillä. Tätä en haluaisi, koska tällä alueella kaikissa jäsenvaltioissa, myöskin rikkaissa, on suuria ongelmia. Ja kumppaneiden kykyjen parantaminen kumppanuusdialogin ryhtymiseen, sitä tarvitaan kaikkialla, se on ihan selvää. Eli kohdat kaksi ja kolme niin pitäisi vast- olla vastaavasti muotoiltuja. Olen iloinen siitä, että esittelijä on pyrkinyt siihen, että elintarvikeohjelmaa ratkaistaan näin. Mekin olemme tästä keskustelleet pitkään, koska siinä on suuri vaara, että sanotaan, että elintarvikeohjelmallahan olemme kattaneet 2 prosenttia köyhyydestä, eikä sitten tarvitse enää tehdä mitään muuta. Se on se riski, kun tehdään niin kuin esittelijä tätä on ehdottanut. Olen siitä huolimatta sitä mieltä, että kun otetaan huomioon tämä yleinen tilanne, nythän on kyse vain kuudesta jäsenvaltiosta, niin ei ole muutakaan ratkaisua. Ja tässä tulee taas artiklaan neljä, jossa on tämä keskittäminen. Jos avataan tätä keskittämistä vähän niin, että voidaan tehdä useampia toimia, jotta yksi temaattinen tavoite voidaan saavuttaa, niin sitten tällainen yhdistelmä elintarvikeohjelman kanssa olisi mahdollista. Eli sen vuoksi tässä täytyy olla joustavuutta. Muuta ratkaisuja mielestäni ole, ja tähän suuntaan pitäisi mielestäni mennä, koska pystytään yhdistämään tämä muihin hankkeisiin SFn kanssa, köyhyyden torjunta, jossa se on osa, niin sitten päästään puuttumaan tämän ryhmän ongelmiin ja tämä antaa näille kuudelle jäsenvaltiolle hyvää tukea, josta on kyse. Tuen esittelijää, kun puhutaan näistä kohdista, jotka koskevat keskiarvoja. Yksi asia, jota jota en ymmärrä, mutta ehkä komissio auttaa, koska Perkovic ehkä tässä on, koska se ei välttämättä ole ESF-asetuksessa. Mehän olemme keskustelleet työryhmässä, että on sanottu, että ne pienet hankkeet, jotka eivät eh, pysty hyvin käyttämään tätä ennakkorahoitusta, heille pitäisi olla parempi ennakkorahoitus, että he pystyvät elämään nämä projektit Koko tämä ennakkorahoitusrasite on projektin haltijoilla. Tätä haluamme muuttaa. En ole löytänyt, että missä tämä muutos olisi. Eli Eli että ennakkorahoitus olisi suurempi ja sitten pienempi prosenttiosuus jälkeenpäin. Eli että nämä pienet ryhmät voivat lähteä tähän projektiin ja että ei olisi niin, että he eivät lähtisi näihin projekteihin, koska rahoitusriski on liian suuri. Voisitteko minua auttaa tässä, että mihin olette tämän muutoksen kirjoittaneet? Minä en todellakaan sitä löytänyt täältä. Maria, please, dos minutos. Maria, kaksi minuuttia korkeintaan. Gracias. Agradezco la... Kiitos. Haluaisin kiittää näistä ajatuksista ja ehdotuksista, mitä sain kollegoilta sosiaalirahastoon. Kaikki tiedämme ja olemme vakuuttuneita siitä, että teemme yhdessä töitä, jotta saamme mahdollisimman hyvän ja vankan mietinnön, sillä on varmistettava, että rahasto pystyy toimimaan näinä vaikeina aikoina, kun sitä erityisesti tarvitsemme on oleellista, että rahasto voi olla joustavampi. Siinä on paljon potentiaan huomioitava. Sukupuolten tasa-arvo on tuottava pitkäaikaistyöttömiä, mutta myös erityisesti nuoria. On huomioitava se, että koulutuksen on oltava työmarkkinoiden tarpeiden mukaista ja sitten tämä väline, joka liittyy yhteisrahoitukseen. Tätä pitäisi tutkia ja analysoida. Puheenjohtaja, teemme nyt yhteistyötä kaikkien kesken, jotta tästä saataisiin hyvä mietintä. Kiitos. Will the commission like to... Kiitos. Haluaisiko komissio hyvin lyhyesti reagoida? Thank you. Um... Kiitos. Annan puheenvuoron kollega Thomas Pendelle, mutta halusin vielä palata Elisabeth Schröterin kysymykseen, joka liittyy pienten hankkeiden ennakkorahoitukseen. Aivan oikein sanotte, että asetuksessa ei ole tällaiselle ennakkorahoitusta erityistä mahdollisuutta, totta, mutta se kuitenkin muuttaa rahoitusmekanismia ja komission ja jäsenvaltion yhteistyötapoja. Artikla 121c sanotaan, että ennen kuin jäsenvaltio voi komissiolta rahoja vaatia, niin pitää tehdä selväksi että, ja osoittaa toten, että nämä on jo maksettu nämä varat edun saajille, eli komissio maksaa ainoastaan tuossa tapauksessa, toisin kuin nykyään, jolloin voidaan pyytää rahoja, joita ei ole vielä maksettu edunsaajille. Tämä on tärkeä seikka ja sitten myös tämä ennakkorahoitus, joka on suunnitteilla näin jäsenvaltiolla olisi aina likviditeetti, olisi aina varaa maksaa hankkeille. Eli tämä tekee mahdolliseksi juuri sen, mitä te sanoitte. Näin jäsenvaltiot voivat ennakolta rahoittaa pieniä hankkeita. Tässä siis tekninen vastaus kysymykseenne ja nyt annan puheenvuoron Thomas Bendelle, joka vastaa eh, Euroopan sosiaalirahastoon liittyvistä kysymyksistä. Many questions. I try to be a... Kyllä, kysymyksiä oli paljon, enkä nyt pysty vastaamaan tässä yhteydessä kaikkiin kysymyksiin. Yksi yleinen kysymys koski keskittämistä ja toisaalta joustoa. Luulenpa, että komission ehdotus todellakin tarjoaa kumpaakin, koska se ei sano, että mikä alue tai, tai mikä prioriteetti ö, täytyy hoitaa. Siinä sanotaan, että voidaan valita 18 neljästä teema Äh, alueesta. Ja sitten aina erityispiteiden mukaisesti keskittäminen toteutuisi sitten tärkeimmässä, tärkeimpiin hankkeisiin. Ja, ja tällainen vissi keskittymisaste äh, koskee tiettyjä alueita, jotta voitaisiin tarjota riittävä määrä joustavuutta ja vapauttaa valita muita investointikohteita, jotka eivät kuulu tähän neljään, äh, jotka mainittiin asetuksessa – mitä taas tulee tehokkuuteen ja indikaattoreihin. Mehän tässä luonnoksessa on puhuttu vaikutusarvioinnista eh, niin sosiaalirahaston kuin yleisenkin asetuksen kohdalta. Me olemme viitanneet kahteen, eh, me olemme viitanneet tähän tehokkuuteen varojen käytössä, jotta voitaisiin lisätä, eh, niin me olemme tässä puhuttiin yleisistä indikaattoreista sekä tuloksen osalta että erityisesti sosiaalirahaston kohdalla myös tulosten kohdalla. Totta kai nämä yleiset indikaattorit, eh, niitä tuetaan eh, ohjelmakohtaisilla indikaattoreilla, jotka sitten katsovat eh, niin lopputulemaa kuin tulostakin, aivan erityisesti yksittäisten projektien kohdalla. Näitä ja jotta voitaisiin mitata vaikutut, vaikutusta ja voitaisiin arvioida vaikutusta, niin komissio ehdottaa, että hallinnoiva viranomainen sitten saisi tiedot, yksityiskohtaiset tiedot projektin osallistumisesta, jotta voitaisiin tehdä vaikutusarviointi, joka perustuu ohjelmaan. Ja uskomme, että tällainen kombinaatio kolmesta tasosta vaikutusarvioinnin kohdallakin antaa meille enemmän kättä pidempää, jotta voisi, voitaisiin osoittaa tämän projektin tai ohjelman tehokkuus ja vaikuttavuus. Ja täällä myös mainittiin viittaus rahoitukseen. Me todellakin olemme kuunnelleet parlamenttia, joka on sanonut, että, että tämä on, on kansallisten kiintiöiden vastaista. Totta Komission ehdotuksessa sanotaan, että pitää silloin vähimmäisprosenttiosuus otsakkeille, jotka koskee tiettyjä alueita, eikä pelkästään rahoja. Tämä vähimmäisprosenttiaste on hyvin lähellä historiallisia tietoja ja tämä on pikemminkin tällainen turvaverkko. Ja sitten syrjintäinnovointi. innovointi asetus jättää riittävästi joustoa jäsenvaltioille, jotta ne pystyvät hoitamaan nämä tietyt asiat. Tietenkin meidän täytyy olla tietoinen siitäkin, että sellaiset asiat kuin, kuin esimerkiksi sukupuolten väliset palkkaerot, siihen voidaan käyttää mitä tahansa välineitä, mutta siihen tarvitaan muitakin toimia, joita alueet ja jäsenvaltiot pystyvät hoitamaan jotta oikeusperustaa voidaan soveltaa oikein. Ja sitten tämä moninkertainen syrjintä tähän, tässä viittaisin tähän yleiseen asetukseen, joka vaatii jäsenvaltioilta, että ne esittävät strategiansa, jotta voitaisiin hoitaa näitä ongelmia, jotka liittyvät moninkertaisiin syrjintään jotka, tämähän kuuluu myös kumppanuussopimuksiin. Tämä ei, ei koske pelkästään sosiaalirahastoa, vaan pikemminkin tämä on asia, jonka jäsenvaltio, jäsenvaltioiden täytyy hoitaa. Sitten Rova Schröter kysyi, tässä oli, puhuttiin kumppanuudesta ja, ja allokoitavista rahoista työmarkkinaosapuolille ja kansalaisjärjestöille. No, työmarkkinaosapuolten kohdalla meillä on tämänpäiväinen säädös voimassa, eikä nyt ole syytä sitä muuttaa, koska kehittyneimmillä alueilla jäsenvaltiossa normaalisti rahaa sekä kapasiteettiin, kapasiteettiin että työmarkkinaosapuolella sitä on riittävästi käsillä. En nyt näe, emme nyt näe, että sitä pitäisi muuttaa, mutta olemme ottaneet kuitenkin käyttöön tällaisen velvoitteen jäsenvaltioille, että siellä olisi samantyyppinen konsepti työmarkkinaosapuolten ja, ja kapasiteetin rakentamis- ja kansalaisjärjestöjen kohdalla. Olemme myös kuulleet, mitä sanoitte näistä muista ohjelmista ja komissaari Solos puhui tästä kaksi viikkoa sitten Strasbourgissa ja komissio tulee käyttämään aloiteoikeuttaan lähitulevaisuudessa. Sitten ennakkorahoitus pieniin projekteihin. Peter jo sanoikin, mitä pitää sanoa. Yksi elementti vielä lisäksi. Sosiaalirahastoasetus sisältää tietyt säädökset, joka tekee siitä pakollisen hallinnoiville viranomaisille, että ne käyttävät yksinkertaistettuja kustannusoptioita, jonka, jossa maksimi on 50 000 euroa ja tämä on puolet kaikista eh, sosiaalirahaston projekteista, jotka ovat tämän katon alapuolella. Ja näin ollen on mahdollista saada eh, rahoja paljon nopeammin käyttöön pieniä operaatioita varten. Puheenjohtaja, tähän, tässä minun täytyy varmastikin lopettaa, kun kello käy. Niin, muuten olisin keskeyttänyt teille, teille hyvä, että lopetitte tähän. No niin, nyt meillä on vielä 75 minuuttia ja kolme asetusta käsiteltävänä, hyvät kollegat. Ja nyt joudun todella brutaalisti toimimaan tästä alkaen ja minä lopetan 25 minuutin kuluttua seuraavan keskustelun. Eli todella pyydän teitä puhumaan tämän ajan vain. Seuraavana Riikka Manner ja alueellinen yhteistyö. Ja kaikki, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, pyydän teitä pyytämään puheenvuoroa nyt. Tähän lopetamme sitten listan. Riikka Manner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Tosiaan nyt olen tässä työasiakirjan vaiheessa ja, ja tämän työasiakirjan olen jakanut teille kaikille, kaikille tässä salissa ja myös se on lähetetty sähköpostilla, että olette voineet siihen tutustua etukäteen. Olen jakanut tämän työasiakirjan oikeastaan nyt tämmöiseen seitsemään osaan, jotka nyt on nousseet nämä teemat – näissä keskusteluissa muun muassa varjojen kanssa esille ja olen esittänyt siellä ihan konkreettisia kysymyksiä, joista mielellään sitten kuulisin kollegoita tänään täälläkin, koska nämä ovat nyt selkeästi varmasti ne, ne pääkysymykset, jotka nousevat tämän, tämän alueellisen yhteistyön asetuksen osalta esille. Ihan aivan, aivan aluksi haluaisin korostaa sitä, että, että meidän pitää nyt tämä uusi asetus pystyä kytkemään entistä selkeämmin myös tähän yleisasetukseen EAKRään. Ja tältä osin odotankin vielä sihteeristöltä sitten tarkempia, tarkempia selvityksiä ja, ja pointteja siitä, että mitkä kohdat ovat niitä kaikkein ongelmallisimpia, kun suhteutetaan yleisasetuksia e EAKRään. No sitten, jos mennään näihin pääkysymyksiin, niin ensimmäisenä <clears throat> tämä rahoituskysymys. Tietenkin tämä budjettiasia asia on, on sellainen, joka kuuluu pitkälti näin rahoituskehyksiin, mutta haluaisin sen nyt nostaa tässä esille, koska tiedän, että parlamentti varmasti tulee käymään kovaa kamppailua myös, myös aluebudjetin osalta. Ja, ja me viime keväänä, kun äänestimme Sanchez-Mitin raportista, joka oli oma-aloite mietintö liittyen tähän alueelliseen yhteistyöhön, niin parlamentti ja, ja valiokuntamme otti hyvin vahvan kannan sen puolesta, että alueellisen yhteistyön budjetin tulisi olla vähintään seitsemän prosenttia. No, tällä hetkellä komissio on esittänyt rahoituskehyksissään yksitoista seitsemän miljardia euroa tälle alueellisen yhteistyön asetukselle joka on, on noin kolme neljä kahdeksan prosenttia sitten kokonaisbudjetista. Ja haluaisinkin tässä kohtaa, kohtaa kysyä kollegoilta että oletteko valmiit taistelemaan edelleen seitsemän prosentin puolesta koska minusta on tärkeää että kun parlamentti on vahvasti puolustanut tätä alueellisen yhteistyön elementtiä niin olisimme myös sitten jatkossa vahvana tämän seitsemän prosentin takana. No sitten äh, haluaisin mennä seuraavaksi äh, kysymykseen näistä eri strändien välisistä joustoista. Tällä kaudella äh, on ollut mahdollista siirtää rahoitusta A, B ja C-strändien välillä 15 prosentille, eli jos jäsenvaltio tai alue on kokenut, että haluavat esimerkiksi äh, enempi käyttää rahoja nimenomaan vaikka valtioiden väliseen yhteistyöhön, niin ovat voineet 15 prosenttia rahoituksesta äh, siirtää, siirtää eri, eri painopisteiden välillä. No, nyt tässä uudessa komission esityksessä tämä 15 prosentin jousto, joustoa ei enää ole. Ja tämän takia itse kokisin, että olisi hyvin tarpeellista, että myös, myös jatkossa tämmöinen joustomahdollisuus olisi. Ja olenkin pyytänyt komissiolta tarkempia tietoja sen osalta, että kuinka, tämä, kuinka tätä joustoa on käytetty nyt tällä kuluvalla kaudella ja onko se koettu hyödylliseksi sitten yhteisrahoitukseen. Nythän esitetään, että, yhteisrahoitusosuus näiden ohjelmien osalta olisi 75 prosenttia ja että se olisi kaikilla jäsenvaltioilla sama. Itse näen tämän hyvänä suuntana ja kannatan tätä olemme varjojen kanssa tästä paljon keskustelleet ja itse tästä prosenttiosuudesta varmaan myös keskustelua tulee syntymään jatkossa. mielestäni on hyvä että kaikilla jäsenvaltioilla on sama yhteisrahoitusosuus jo, oikeastaan ohjelmien yksinkertaistamisenkin kannalta mutta mielelläni tästä myös, myös kuulen teidän mielipiteitä. komissio esittää kuuden prosentin, 6 <clears throat> prosentin tukea nimenomaan tälle teknis, tekniselle puolelle eli ohjelmien tekniseen toteuttamiseen Mielestäni tämä on, hyväksyttävä hyväksyttävää ja tärkeää. Toki, toki voimme myös keskustella siitä, että olisiko jopa suurempi prosenttiosuus tarpeen tältä osin. Myös tästä, tästä on myös varjoilta tullut jo kommentteja. No sitten mitä tulee näiden äh, alueellisen yhteistyön ohjelmien äh, suhteesta näihin ENI-ohjelmiin, tästä olemme jo valiokunnassakin keskustelleet viimeisen vuodenkin aikana useaan otteeseen että meidän tulisi pystyä linkittämään nämä alueellisen yhteistyön ohjelmat entistä tiiviimmin näihin eni ohjelmiin koska tiedämme että tällä hetkellä näissä eni ohjelmissa on ollut hyvin paljon ongelmia ja toisaalta sitten varmasti aluekehityspuolella meillä olisi olemassa sellaisia elementtejä joilla voisimme, voisimme tehdä, tehdä myös tätä puolta toimivammaksi. Ja itse olen valmis raportöörinä kyllä edistämään edelleen tätä keskustelua ja toivoisin että myös komissiolta saisimme, vielä konkreettisempia esityksiä siitä kuinka voisimme, parantaa yhteistyötä ja, yksinkertaistaa myös tältä osin, ohjelmia suhteessa näihin naapuruuselementteihin. No sitten menen tähän temaattisiin tavoitteisiin eli myös näiden alueellisen yhteistyön ohjelmien osalta on tämä yksitoista temaattisen tavoitteen lista joista, on sitten valittava neljä, tavoitetta. itse pidän tätä hieman ongelmallisena koska, nämä alueellisen yhteistyön ohjelmat poikkeavat hyvin paljon, paljon näistä perinteisistä ohjelmista ja tällä hetkellä koen että nämä neljä temaattista painopistettä eivät täysin vastaa niitä tavoitteita joita näillä alueellisen yhteistyön ohjelmilla on joten on ehdottoman tärkeää että tähän saataisiin lisää joustavuutta. yksi mahdollisuus olisi esimerkiksi se että, että meidän tulisi valita ainoastaan kolme temaattista painopistettä tästä listasta ja mahdollisesti sitten alueet ja valtiot voisivat itse tämän viimeisen painopisteen päättää omien tarpeidensa mukaisesti. Ää, Liikennekysymykset ja rajat ylittävät liikenne, liikennekysymykset ovat hyvin tärkeitä myös tämän alueellisen yhteistyön ohjelmien osalta ja komissio on maininnut mahdollisuutena käyttää, käyttää toki myös, myös näitä ohjelmia, ohjelmia tämän, tähän infra tarkoitukseen mutta siltikin haluaisin että se olisi vielä tarkemmin, tarkemmin esitetty koska jos ajatellaan lisäarvoa esimerkiksi rajat ylittävissä ohjelmissa niin kyllä liikennekysymykset ovat yksi, yksi tärkeä ja nimenomaan myös ihan perusinfraan liittyvät, liittyvät kysymykset joten sitä haluaisin itse myös painottaa kun puhutaan näistä teemoista toisaalta myös joku ikääntymisen teema on sellainen, mikä, mikä voisi olla voimakkaammin linkitetty myös näihin alueellisen yhteistyön ohjelmiin. No sitten <clears throat> mitä tulee näihin makro, makroalueisiin, ne ovat myös olennainen osa alueellisen yhteistyön ohjelmia. Olen siihen tyytyväinen, että, että, että mitä tulee nyt sitten tähän valtioiden väliseen yhteistyöhön, eli tähän Strandi b niin siellähän nämä makroalueet on nostettu yhtenä temaattisena painopisteenä esille eli, eli ne voidaan valita ja mielestäni se on hyvä asia. mitä muuten tulee makroalueiden rooliin tässä asetuksessa niin mielestäni se on, on melko lailla tasapainossa ja olen siihen tyytyväinen. sitten äh, kysymys yksinkertaistamisesta nythän komissio esittää alueellisen yhteistyön ohjelmille äh, yhtä hallinto ja, valvontaviranomaista ja mielestäni tämä, tämä on erittäin hyvä, hyvä aloite ja uskon että, että myös tästä, tässä myös meidän valiokuntamme on yksimielinen. näitä muutamia, huolenaiheita tähän liittyen on tullut tullut mutta mielestäni tässä on myös tämä, joustavuuselementti hyvin, mukana koska vaikka esitetään yhtä hallinto ja valvontaviranomaista niin se on silti vapaaehtoisuuden pohjalta eli jos joku haluaa toimia nykymenetelmien mukaisesti niin heidän ei ole pakko mennä tähän menetelmään sisään No sitten <clears throat> liittyen myös yksinkertaistamiseen, niin, niin näissä ohjelmissa on sisällä tämä viisitoista prosentin flat rate, mitä esitetään. Mielestäni se on kannatettavaa ja, ja hyvä. Tietenkin voimme puhua, puhua ja keskustella siitä, että tulisiko tätä flat ratein käyttötarkoitusta ehkä laajentaa tai, tai jopa lisätä prosenttiosuutta, mutta lähtökohtana tämä, tämä on kyllä kannatettava sitten kumppanuussopimuksiin. Myös nämä, nämä ohjelmat on liitetty kumppanuussopimuksiin hyvin vahvasti, mutta siihen, siinä kohtaa toivoisin vielä, vielä semmoista niin kuin tarkempaa määritelmää, että kuinka nämä nyt sitten konkreettisesti liitetään, liitetään näihin ja toisaalta mikä on suhde sitten muihin rahastoihin. Tässä oikeastaan, oikeastaan nämä pääkysymykset. Mielelläni kuulen teidän näkemyksiäni No ehkä yksi, minkä tähän loppuun vielä voisin, voisin nostaa, niin liittyy ylipäätään näihin indikaattoreihin. Tällä hetkellähän tämä rahanjako, jos puhutaan alueellisen yhteistyöohjelmasta, niin perustuu pitkälti siihen, että kuin, mikä on, on, asukasmäärä kullakin alueella ja raha, rahamäärät suhteutuu sitten tähän. Ehkä sitä voisimme myös miettiä, että olisiko tarpeen alueellisen yhteistyöohjelmien osalta myös laajentaa tätä indikaattoreiden valikoimaa ja sillä tavoin vastata ehkä laajemmin näihin haasteisiin mitä, mitä alueella on. yksi kysymys tässä myös on tämä ikääntyminen olisiko mahdollista jollain tavoin ehkä kytkeä, kytkeä myös ikääntymisen indikaattori osaksi tätä on perustetta? Mutta tota, mielelläni otan vastaan teitä kommentteja ja toivon, että voimme jatkaa tiivistä yhteistyötä myös sitten jatkossa. Ja kiitän Varjoa jo tässä vaiheessa siitä, että, että olen saanut erinomaisia kommentteja tähän työasiakirjaan ja olemme tehneet hyvää yhteistyötä tähän saakka. Uh, Kiitos oikein Ne, jotka nyt käyttävät puheenvuoron, saavat puhua korkeintaan kaksi ja puoli, kolme minuuttia. Eli nyt pyytäisin, että tässä Rikka Manner otti esille seitsemän aihetta, mutta puhukaa vain kaikkein tärkeimmistä niistä, sillä seuraavien kuukausien aikana jatkamme keskustelua asiasta. Meillä on nyt puhujalistan lukon lyöty. Tässä on yksi varjoesittäjän paikalla. Francesco D'Angelissa on puheenvuoro, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. En nyt tiedä, pystynkö, mutta yritän. Ensinnäkin voin yhtyä siihen, että vaaditaan, että on olemassa yhteys yleisasetukseen. Tämä on hyvin tärkeää, erityisesti jotta voitaisiin välttyä päällekkäisyyksiltä ja toimivalta epäselvyyksiltä ja eri roolien sekoittumiselta. Meidän pitää puhua alueista yhteistyöstä sillä tavoin, että tiedämme, miten meidän keskustelumme on rajattu. Niin meidän pitäisi tästä hetkestä alkaen saada aikaiseksi sellainen järjestelmä, jonka kautta voidaan eri tasojen välillä vaihtaa työtä, mutta kuitenkin pitää pyrkiä synteesiin ja yksinkertaistamiseen kokonaisuuden osalta, ja näinhän vaaditaan. Ja sitten menen näihin ajatuksiin, mitkä kuulimme äsken puhujalta. Tämä on todella suuri työ, mitä tässä on tehty sillä esittelijä on hyvin konkreettinen ja hän täsmentää oikein hyvin. Minä voin yhtyä tämän prosenttimäärän ei ainoastaan liittyen Sanchez-Smithin mietintöön, vaan myös uudempaan mietintöön. Kaiken kaikkiaan komission ehdotus ei rankaise alueellista yhteistyötä enemmän kuin muita tavoitteita tässä mielessä on lähentyminen. Mutta jos haluamme olla kunnianhimoisia tässä tavoitteessa, niin kuin oli ajateltu, niin tarvittaisiin suurempi rahallinen ponnistus, mitä tulee joustokriteereihin eri toimintalojen välillä ja se, että rajoitetaan temaattisia tavoitteita, niin tässä pitäisi lähteä siitä, että alueellisen yhteistyön pitäisi olla samalla tasolla muiden tavoitteiden kanssa. Eli toisin sanoen alueellinen yhteistyö ei voi pohjautua vain omiin hallinnollisiin mekanismeihinsa, vaan pitää, sen pitää pystyä toimimaan yhteen muiden mekanismien kanssa niin, että huomioidaan erityisesti strategiset puitteet, yhteiset strategiset puitteet. Ja sitten toinen seikka. Jousto Tämä joustavuus on oikein osuvaa, jotta voitaisiin lisätä uskottavuutta ja luotettavuutta, mutta minä olen täysin varma, että onko nyt näin vai ei. Miten joustaminen näiden toimien välillä voi vaikuttaa myönteisempiin myönteisemmin kuin strategisten puitteiden kautta. Ja sitten makrotaloudelliset aspektit, jos haluamme, että tämä toimii, niin alueellinen yhteistyö ei voi olla ainoa rahoitu, rahoituslähde. Meidän on katsottava, miten voidaan toimia EAKR asetuksiin niin, että makrotalous voi saada omat osansa, omat osionsa tähän asti näiden avulla on voitu lisätä kehitystä erityisesti Itämeren alueella ja Tonavan alueella. Jatkossa näin pitäisi olla muuallakin, erityisesti silloin kun tehdään jatkuvaa yhteistyötä kansojen ja hallinnon eri tasojen välillä rajojen lähellä, mitä tulee sitten yksinkertaistamiskriteereihin niin olen samaa mieltä esittelijän kanssa, erityisesti siis tämän yksinkertaistamisen osalta meidän on vähennettävä hallinnoista taakkaa ja on yksinkertaistettava alueellisten toimijoiden elämä. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä mainita valtion tuet, pitääkö ne sallia alueellisen yhteistyön puitteissa alueellinen yhteistyöhän ei ole irrallinen tavoite näistä muista systeemistä tavoitteista irrallinen kohesiopolitiikassa ja siksi sitä pitäisi koskea ihan samat säännöt. Ja tähän liittyen minun kantani ei nyt vielä ole lopullinen, vaan haluaisin aloittaa keskustelun ja antaa näin panokseni esittelijän työhön. Paneutukaamme lisää näihin kysymyksiin ja voimme pyytää apua myös teknisiltä tahoilta. Ja lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää tästä tehdystä yleistä työstä ja myöhemmässä vaiheessa olen valmis puhumaan lisää, kun tämä työ on edistynyt vähän pidemmälle. Kiitos. Thank you very much, Lambert van Nistel. Kiitos ja Lambert van Nistelrooy. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan wel aan de 2,5 minuut voldoen. Kiitos, puheenjohtaja. Pidän kahdesta ja puolesta minuutista kiinni, koska minulla on Sanchez Smithiltä muistio kaikista tärkeistä kohdista. Hyvin spesifejä kohtia, jotka liittyvät tähän asiakirjaan. Kaksi kohtaa tästä. Makroalueelliset strategiat. Mielestäni tämän yhteistyön perustaksi on hyvä idea, että on tämä alueellinen kohesio ja siihen liittyvä kehys. Siellä se paras paikka on, ei se muuallakaan pidä olla. Tämä on paras paikka. Tai paras tapa, jolle se voidaan perustaa. Ja tietysti siinä mennään pidemmällekin. Ei pelkästään ne varat, jotka tulivat aiemmin tavoite kolmosesta. Kyseessä on koko yhteistyön filosofia alueellisesta näkökulmasta. Se on hyvä filosofia ja siinä pitäisi, pitää, siinä pitäisi pitäytyä. No sitten temaattinen keskittäminen. Jos täytyy pitäytyä näihin neljään, mielestäni se ei ole kovin järkevää. Katsotaan nyt reaktioita, joita on tullut ja katsotaan myös alueelta tulleita reaktioita. Rajat ylittävä yhteistyö kansalaisten yliopistojen välillä, henkilökohtaiset kontaktit itse asiassa. Jos sanotaan, että pitää pitäytyä toimintaohjelmassa näissä teemoissa, no voin ymmärtää miksi. Miksi se olisi hyvä idea, mutta ehkä meillä täytyy olla temaattisia aspekteja myös, jos puhutaan sosiaalisesta ja kulttuurisesta yhteistyöstä yli rajojen. Näiden täytyy liittyä ihmisiin eh, kentällä siellä ruohonjuuritasolla, ilman että otetaan korkealentoisia filosofisia periaatteita pelkästään. Sitten 7 prosenttia, no ihan kiva, mutta mitä se itse asiassa aina yleensä sisältää? Mikä se sisältö siellä on? Sitähän ei aina tiedetä. Piperin mietinnössä se on kuitenkin aika selkeä ja mielestäni vastaus siihen olisi kyllä. Kiitos, sitten Matula, olkaa Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să fiu și eu concis. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin yritän pitää kiinni tästä aikarajasta. Kollegan Albert van Nisteroy jo sanoikin, 7 prosenttia on hyvä juttu. Siitä, sitähän me olemme päätöksen tehneet, mutta kuitenkin täytyy katsoa, mitä sen takana näkyy. Mitä tämä 7 prosenttia tarkoittaa? Minä kannatan sitä, että jos halutaan, tarvitaan enemmän joustoa paikallisia tarpeita varten, niin silloin ei saa unohtaa sitä, että meidän täytyy tukea myös paikallista autonomiaa, subsiditeettia ja meidän täytyy tukea on mahdollisimman lähellä kansalaisia. Ja nyt on epänormaalia, että, että päädytään yhteisiin tavoitteisiin ylhäältä alaspäin. Kyllähän tässä riittäisi, jos voitaisiin valita yksi alue, yksi konkreettinen alue, jolta voisi, jolla voitaisiin osoittaa, että on valtavia eroja maiden välillä alueelta, alueelta toiselle. Ja onkin vaikeaa määritellä, tai määritellä yhdet tavoitteet kaikille. Tavalla, sillähän oikeastaan ohitetaan ja unohdetaan paikalliset tarpeet. Esimerkiksi rajat ylittävät tiet Länsi-Euroopassa on jo väyli, tie, teitä, teitä, jotka menevät rajan yli. Nämä rajat ylittävät tiet, liikenneväylät Itä-Euroopassa – Öö, ne ovat 50 kilometriä pitkiä, kun taas lännessä on pari kilometriä. Meidän täytyy antaa paikallisille viranomalle enemmän liikkumavaraa päätöksentekoa varten. Nyt mainitsin tämän tien verkoston esimerkin muitakin asioita, jossa paikalliset erikoispiirteet ovat niin, niin merkittäviä, että päätökset pitäisi tehdä paikan päällä. Me haluamme yksinkertaistusta, me haluamme syntetisointia, me haluamme parempaa tukea alueille, mutta tämä täytyy tämä täytyy tapahtua yhteistyössä paikallisten viranomaisten, paikallisten päätöksentekijöiden, paikallisten tarpeiden kanssa. Minä katson, että nämä ohjelmat rajat ylittävän yhteistyön osalta siinä ei ole kovinkaan paljon rahaa, se on aika vaatimattomia summia, mutta ne ovat kuitenkin niitä menestystarinoita Euroopassa. Siellähän äh, vaihdetaan, siellä vaihdetaan kokemuksia, siellä voidaan myös päästä siihen, että hyvät, hyviä käytänteitä voidaan äh, soveltaa laajemmin. Onnittelen kollegaamme tästä, näistä ajatuksista, joita hän esitteli, ja tästä työasiakirjasta. Kiitos. Thank you, Yoshi. Kiitos. Ja sitten Thomas Morenba. Kiitos puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Minäkin Pidän hyvänä sitä, mitä esittelijä sanoi, erityisesti kun puhutaan makroalueen strategioista. Mielestäni juuri, juuri uudessa asennuksessa niillä pitäisi olla merkittävä rooli ja tulevaisuudessa saada aikaan kehitystä eri alueilla. Kysymys komissiolle sen sijaan, miten komissio aikoo tähän suhtautua? Miten se aikoo koordinoida, millä tavalla se aikoo vahvistaa makroaluestrategioita, jotka minun vakaumukseni mukaan ovat hyvin tehokas väline juuri kasvun tukemiseen eri alueilla ja erojen tasoittamiseen. Itämeri- ja Tonava-strategiat mainittiin. Makroaluestrategiassa on myös Karpaattien alue hyvin tärkeä äh, suhteellisen köyhä alue, mutta siellä on äh, asukastiheys aika suuri, eli siihen täytyisi myös kiinnittää huomiota tähän alueeseen. Olen vakuuttunut, että Täytyy alkaa puhua myös Karpaattien alueesta, joka seuraavien vuosien aikana pitäisi nyt lopultakin ottaa vakavasti Euroopan unionin tasolla. Kiitoksia. Elisabeth Schroeter, please. Ja sitten Elisabeth Schroeter. No, minullakin vain kaksi kohtaa tai kaksi kysymystä, joka äh, suuntautuvat enemmänkin komission suuntaan. Yksi, ensimmäinen on se, että meillä oli aikaisemmin raja-alueilla niin sanotut äh, pienten projektien rahastot – ja nyt tämän, tätä ei enää ole, nyt varsinkaan tämän keskittämisen jälkeen. Tämä on minusta suuri ongelma. Minusta tämä, tämä on kuitenkin keskeisen tärkeää rajatyötä varten, että tällaiset pienet rahastot säilyvät ja haluaisin saada sen uudelleen käyttöön. Ja sehän voisi ja tällainen rahastohan tietenkin tarvitsisi tietyt mekanismit, tietyt prosenttiosuudet. Tämä on yksi asia. Sitten toinen kysymys myös komissiolle minä kannatan sitä, että kaikki raja-alueet saavat saman tukisumman 75 prosenttia. Se on sinänsä ihan hyvä ratkaisu, mutta meillä on yksi ongelma. Mitäs tapahtuu sitten niillä alueilla, joissa muut alueet, jotka ovat lähellä siinä, tai jossa, jos ne eivät ole suoraan raja-alueita, jos ne saavatkin 85 prosenttia, tai sitten esimerkiksi Kreikassa jossa on aivan erityinen tilanne, se 95 prosenttia EU-rahaa. Meillä on siis alueita, jotka voivat sanoa, että, että minä en halua osallistua tähän rajat ylittävään ohjelmaan, koska siinä vaan se, se saa vain 75 prosenttia, jos otin kansallisen ohjelman tai kansallisen tason ohjelman saan 25 tai 95 prosenttia. Alueethan ovat hyvin pra- pragmaattisia, koska se, jos niillä on vähän rahaa, ja oikeastaan mitään rajat ylittävää yhteistyötä ei sitten tapahdu. Ongelma ei ole siinä, että meillä on sama prosenttiosuus, vaan ongelma on siinä, että alueet on, on todella monia alueita, jotka saavat enemmän, suuremman prosenttiosuuden. Minusta rajat ylittävää yhteistyötä pitää, siinä pitäisi soveltaa suuri, siinä on kuitenkin suuret kulut. Meidän täytyy löytää ratkaisu, että sinne saadaan sitten vastaavanlainen rahoitusosuus sitten tästä prosenttiosuudesta pitäisi puhua, minkälainen ratkaisu siihen voitaisiin löytää. eihän voida hyväksyä siihen, että, että toiset alueet saavat suuremman prosenttiosuuden tukea kuin rajat, äh, raja-alueet. Se on todellakin äh, sellainen ongelma, joka käytännössä on olemassa. Tai sitten sanotaan, että saara. Että, en kuit, tunnen kuitenkin tilanteen käytännössä, että en ymmärrä sitä, että rajat, yli, että rajat, raja-alueet saavat vähemmän tukea kuin muut alueet. Uh, uh, uh, Kiitos Riikka, jos haluatte ottaa kantaa. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille kollegoille erinomaista kommenteista. Tulen nämä kaikki kyllä huomioimaan jatkotyössä ja toivon, että käydään vilkasta keskustelua myös tämän jälkeen. Oikeastaan en, en tämän syvällisemmin enää halua palata näihin asioihin koska näistä nyt keskusteltiin eikä mitään suoranaisia kysymyksiä minulle esitetty mutta voin vain sen todeta tähän loppuun että, että mikä nyt monessa puheenvuorossa nousi esille että on tärkeää että nämä alueet huomioidaan tässä päätöksenteossa ja että myös, myös valta alueilla säilyy niin olen ehdottomasti samaa mieltä ja sen takia on tärkeää pohtia tarkasti kun, kun puhutaan temaattisesta keskittämisestä että kuinka saamme sen, sen päätösvallan säilymään siellä alueella ja huomioimaan kaikki alueelliset näkökohdat. Se, mitä tulee tähän yhteisrahoitusosuuteen ja muun muassa valtion tukiin, mitä, mitkä myös, myös nousevat esille, niin, niin toivon, että tästä voidaan jatkaa vielä sitten myöhemmin syvällisempää keskustelua. Nämä varmasti ovat sellaisia ongelmakohtia, joihin pitää paneutua. Thank you. The commission said you like to... Kiitos. Komissio sanoi haluansa reagoida. Kiitos. Tässä on paljon, paljon asiaa. Toivottavasti pystymme tähän paneutumaan yksityiskohtaisemmin myöhemmin. Nyt keskittyisin vain tärkeimpiin asioihin. Ensinnäkin EAKRn roolin selvyys. Meidän mielestämme ehdotuksissa voidaan tehdä mitä haluamme EAKRn avulla kaikilla alueilla, mukaan lukien infrastruktuuri ja ihmiset voimavarat, jotka yleensä rautettaisiin sosiaalirahastosta, mutta jos tämä asetuksessa on tarpeeksi selvää, niin kyllä voimme asia selventää. Tämä on varmasti vain nyt muotoilukysymys, olemme asiasta samaa mieltä. Ja sitten tämä joustokysymys, se on tärkeä. Ja minulla olisi nyt kaksi ajatusta siihen liittyen. Ensinnäkin yksi niistä syistä, miksi komissio ehdotti lisää varoja alueeseen yhteistyön on, että ajattelimme, että tämä olisi hyvä väline, jolla voitaisiin edistää integraatiota ja päästä 2020 tavoitteisiin. Tätä välinettä ei ole vielä täysin käytetty hyväksi, mutta jatkossa näin varmasti voidaan tehdä. Ja sitten samalla meillä on myös tuloksia arvioista, mitä on tällä kaudella tehty. Tämä on osoittanut, että moni ohjelma on sirpaloitunut eikä resursseja ole tarpeeksi keskitetty tavoitteisiin. Siksi esitimme tällaista eh, keskittämisvälinettä. Tämä olisi hyvä tapa päästä tuloksiin. Ja sitten tämä 6 prosentin kysymys tekniseen avustukseen, no tämä pitää huomioida samanaikaisesti tämän minimimäärän kanssa 1,5 miljoonaa euroa hankkeille. Meidän mielestämme teknisen avustuksen ongelma on suurin pienissä hankkeissa ja me olemme löytäneet ratkaisun tähän ongelmaan ilman, että liikaa rahaa käytettäisiin sellaisiin toimiin, joista ei välttämättä ole tarpeeksi hyötyä. Eli tämä tasapaino on nyt hyvin aikaansaatu mielestämme. Ja sitten ulkorajat, tärkeä kysymys. Valitettavasti sitä ei pystytä kuitenkaan tässä asetuksessa ratkaisemaan nyt, vaan tämä liittyy myös Natos politiikkaa Nabrosolote astuksi ja nämä yhteydet ovat oikea paikka tutusta tähän asiaan, eli katsokaa niitä kaikkia. Mitä tulee sitten tähän alkointimekanismiin ja väestöpohjaan? Me kyllä katsoimme muitakin mahdollisuuksia, mutta tässä meillä on nyt yksinkertaisesti sellainen ongelma, että tietoa ei ole tarjolla. Meillä ei ole rajat ylittäviin hankkeisiin NUTS 3 tason tietoa, tietoa tarpeeksi ja sen takia tämä on hyvin vaikeaa. Mitä tulee sitten siihen, mitä voimme saada näistä valtavirta-hankkeista, no, olemme täysin samaa mieltä kanssanne. Tämä löytyy asetuksesta, erityisesti kumppanuus sopimuksesta ja olisi oikein hyvä, jos valtavirta ohjelmat voisivat näin antaa oman panoksensa kehitykseen, erityisesti makroaluetasolla. Ja sitten lisäisin tähän myös meristrategiat liittyen meripolitiikkaan. Eli tässäkin olemme hyvin samalla kannalla. Ja sitten nämä kaksi täsmällisempää kysymystä, eli liittyen näihin pieniin ryhmittymiin alueiden eri puolin, e, rajojen eri puolin, niin entisiin aloitteisiin tietysti alueisen alueellinen yhteistyö on avoinna eri yhteisön yhteistyölle. Ja sitten artikla 6 mahdollistaa niin kuin tälläkin kaudella sen, että tehtäisiin juridista ja hallinnollista yhteistyötä, mutta erityisesti kansalaisten ja eh, järjestöjen yhteistyötä. Ja tämähän katteetaankin nyt tällä. Ja sitten tämä 75 prosentin kysymys, tämä on ilman muuta näitä hankalimpia asioita. No syy siihen, miksi komissio esitti tällaista yleistä sääntöä johtuu siitä, että tämä on ehkä mahdollinen yksinkertaistamistoimi, mutta se tekee myös selväksi, minkälaisia tavoitteita politiikalla on. Rova Schröter mainitsi täällä kilpailu. Ajatuksena no, meidän mielestä me ei pitäisi olla kilpailua. Me puhumme erityyppisistä hankkeista. Meillä on investointi ja työllisyys yhtäältä ja sitten meillä on rajat ylittävissä hankkeissa rajat ylittävä strategia, jolla identifioidaan ne toimet, jotka voisivat edistää yhteistyötä, joista voisi olla hyötyä kaiken kaikkiaan. Eli jos halutaan hyvin suunniteltuja ohjelmia, niin sitten niiden välillä ei pitäisi olla minkäänlaista kilpailua tai päällekkäisyyttä. Siinä kaikki. Minutes for each. Kiitos. Nyt meillä on 20 minuuttia aikaa seuraan kohtiin. Tämän asian käsittelyn lopetamme nyt. Seuraavana Viktor Postinaaru ja hänen asiakirjansa liittyen kohesio rahastoon. Regulation of the Cohesion Fund. Kiitoksia asetus uudesta, uusi asetus rahastosta. Ne, jotka ovat pystyneet lukemaan työasiakirjan kohesiorahastoasetuksesta ja myös niille, jotka tekevät sen myöhemmin, minun täytyy sanoa, että Tämä on kirjallinen yhteenveto esille tulleista ongelmista, joita tekin olette ottaneet esille viime viikkoina. Eli ei mitään uutta siinä, mitä ovat ongelmallisimmat asiat. 10 miljardia euroa, joka siirrettäisiin kohesiorahastosta Euro- verkkojen Euroopan välineeseen En ole Euro- verkkojen Eurooppa-välinettä vastaan. Se, sitä tarvitsemme. Se voidaan tehdä, jotta voidaan saada aikaan paremmat yhteydet jäsenvaltioiden välillä ja alueiden välillä. Mutta tiedämme, että kansalaisemme ja yhtenäismarkkinat tarvitsevat kipeästi parempaa koordinaatiota ja niin, että infrastruktuurit koordinoidaan paremmin. Oli sitten kyse liikenne, energia tai tieto- ja viestintäteknologia-infrastruktuurista. Kuitenkin, kuten olen ottanut esille jo monissa yhteydessä, niin näen, että tarvitsemme paremmat takuut siitä, että kansalliset osuudet ovat kunnioitettuja. Jos haluamme hyväksyä keskitetyn hallinnon tälle välineelle, Nykyinen ehdotus, kun siinä sanotaan, että suuri mahdollinen prioriteetti annetaan hankkeille, jotka kunnioittavat kansallista jako-osuutta, niin mielestäni se on liian hämärä ja liian heikko muotoilu, ja tätä täytyy parantaa, jotta tämän valiokunnan jäsenet sen hyväksyisivät. Tässä jää myös liikaa vapautta Brysselin virastoille, jotka käsittelevät verkkojen Euroopan välinettä. Ja minun näkökulmastani niin tämä, tätä ei voida hyväksyä. Tiedän, että monet teistä näette ongelman samanlaisena. Ja haluan myös toistaa, että samat ongelmat ja kysymysmerkit tulevat esille neuvostossa. Ja näistä huolenaiheista meillä ei vielä ole niihin hyväksyttäviä ja kunnollisia vastauksia. Kuulin komission sanovan, että ensimmäinen first come first serve periaate olisi voimassa, kun valitaan hankkeita. Nyt on kerrottu, että näin ei olisikaan, vaan että kohesiorahaston 10 miljardin rahoittamat hankkeet, niissä on eri tavalla. Kaikesta tästä tulee sekaannusta. Pelkään, että ei edes komissiolle ole itselleen selvää, että mitkä miten sääntöjä toteutetaan – ja että vesitetäänkö sitten meidän huolenaiheemme. Ja mikä on myöskin ilmeistä, Täytyy saada aikaan parempaa koordinaatioita MOV-pääosaston ja REGI-pääosaston välillä, koska verkon Euroopan väline on pääasiassa suunniteltu MOV-pääosaston keskuudessa, mutta dramaattisesti sieltä puuttuu kohdallisuuspolitiikan filosofia ja sitä tarvitaan kovasti. Sitten työasiakirjassa löydätte muutamia ehdotuksia, jotka liittyvät arkilaan kaksi, jossa kuvataan kohdallisuusrahaston soveltamisalaa. Ensimmäinen ehdotus on se, että tehdään energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energian käytöstä. Niistä tehdään tukikelpoisia asun, asuntojen osalta. Luonnosehdotuksessa tämä on jo mukana julkiselle infrastruktuurille, mutta on helppo ymmärtää, että kun äh, asumissektori tulee, rakennussektori tähän mukaan, niin se olisi suuri panos äh, ilmastoasialle, joka on myös koesiorahastossa edustettuna. Erityisesti energiatehokkuus tarkoittaa, että käytetään vähemmän energiaa, joten vähemmän hiilipäästöjä ja myöskin tämä liitetään siihen, että käytetään enemmän uusiutuvia energialähteitä erityisesti siis sopusoinnissa 2020 strategian kanssa ilman, että unohdetaan edut, joita tulee mukana vielä pk-yrityksille, ja sehän tulee siis tällainen sosiaalinen ulottuvuus mukaan. Näin myös mahdollisuuden, että olisi enemmän ja parempaa, parempia työpaikkoja, ja parannetaan käyttöastetta, jota dramaattisesti tarvitaan keskisessä ja Itä-Euroopan maissa, ainakin joissakin niistä. Ja niin, että voimme nähdä, että kansalaiset pääsisivät paremmin käyttämään energiaa investointia. Se, että tällaiset investoinnit olisivat EKRssä eh, tukikelpoisia, ei olisi millään tavoin ristiriitaista, vaan milloinkin se takaisi lisätuen siellä, jossa energiatehokkuuspotentiaali ja uusiutuvan energian käytön potentiaali rakennuksissa ja aloissa on vielä alikehittynyt. Ja sen lisäksi jotkut alueet hyötyisivät lisärahoituksesta tähän tarkoitukseen. Sen vuoksi, kun on eri tukikelpoisuuskriteereitä EAKRssa ja koheesiorahastossa. Toinen ehdotus, joka tulee esille monen keskustelun jälkeen, jota meillä on ollut, on, tu- on tukea kohesiorahastoa rahastosta niin, että vähennetään kasvihuonepäästöjä laitoksissa, jotka ovat 2003-87 asetuksen puitteissa. yhteistuotantolaitokset ja kaukolämpölaitokset eivät enää saisi tukea. Nämä ovat laitoksia, jotka ovat erityisen tärkeitä monissa kohesiorahaston maissa ja niillä täytyy olla avainasema energiatehokkuusasiassa ja uusiutuvien energian käytössä, energian hinnassa ja myöskin loppukäyttäjien kannalta ja myös päästöjen kannalta. Jälleen näiden laitosten ottaminen pois tuen piiristä olisi ympäristön vastaista ja 2020 strategian vastaista. Artiklan kolme osalta, joka säätelee investointiprioriteetteja, pidän oikein hyvänä sitä, että otetaan mukaan se, että vahvennetaan institutionaalista kapasiteettia, joka mainitaan mietintöluonnoksessa, mutta sitä ei käsitellä erityisesti. Ja tässä, en halua puhua liian pitkään, mutta viittaisin näihin läksyihin, joita on opittu Kreikan kokemuksista mitä on opittu Romanian ja Bulgarian ja muiden tapauksista. Meidän pitäisi parantaa institutionaalista ja hallinnollista äh, kapasiteettia myöskin verkkojen Eurooppa-välineeseen liittyen. Miten voidaan paremmin suunnitella laajoja hankkeita, monimutkaisia hankkeita, jossa tarvitaan pätevää, koulutettua, ammattitaitoista työvoimaa, kun yritetään ratkaista institutionaaliset ja hanilonniset ongelmat ennen 2013. Koska ensimmäinen tammikuuta 2014 ne varat pitäisi olla käytössä ja lämmittely ja justeeraus on silloin jo ohi ja sitten voidaan saada aikaan tuloksia täysimääräisesti. Ja toivon ja minulla on luvattukin, Perkovic-pääjohtaja on luvannut, että komissio kiinnittää suurempaa huomiota tähän ulottuvuuteen ja olen vakuuttunut, että voimme tehdä sen tavalla, tavalla joka on hyödyllistä alueelle ja jäsenvaltioille. Sitten muista kohdista. Tietysti täytyy noudattaa perussopimuksen vaatimuksia, mutta täytyy ennen kaikkea varmistaa, että kun mainitaan tämä mahdollisuus, että kohesiorahastoa käytetään, kun saastuttaja ei pysty maksamaan näistä seurauksista. Olen periaatteen puolesta, mutta minulle ja monille teistä tämän pitäisi olla viimeisen, viimeinen mahdollinen ratkaisu ja tarvitsemme takeet ja Potosnik on luvannutkin, että aloitetaan ympäristövaikutusarvioinnin uudel, aloitetaan se uudelleen, jotta voidaan varmistaa, että estämme saastuttamista ja varmistamme, että saastuttaja lopultakin maksaa. Ja vain ääritapauksessa kohesiorahasto tulisi sitten mukaan siihen, että maksetaan laajamittaisesta säästymisestä. No viimeinen kohta on sitten makrotaloudellinen ehdollisuus. Monet teistä ovat sanoneet, myöskin tilintarkastustuomioistuin eilen, tämä on tapa rangaista kohesiopolitiikkaa. Tässä on päällekkäisyyttä jo olemassa olevien säännösten kanssa, eikä sitä voida hyväksyä, koska kollegat, älkää unohtako, Enkä viittaa nyt pelkästään niihin ongelmiin, jotka on jo mainittu, mutta seitsemän jäsenvaltion kirjahan meillä on myös, joka Kagressa esiteltiin, jossa pyydetään, että drastisesti vähennetään kohesiopolitiikan budjettia. Jos näin tapahtuu, niin sitten saattaisimme nähdä, että solidaarisuus ja kohesiopolitiikka jäävät pelkästään melkein tyhjiksi sanoiksi. Meidän täytyy varmistaa. Ja tässä vetoan teihin ja mielelläni ottaisi mukaan kaikki panoksenne, joilla varmistetaan, että puhumme yhdellä äänellä, tai ainakin niin paljon kuin mahdollista. Kaikki poliittiset ryhmät puhuisivat yhdellä äänellä, jotta saadaan hyvin suuri poliittinen tuki, kun hyväksytään näitä mietintöjä myöskin täysistunnossa, ja sitten olisi vahva ääni, kun keskustellaan, neuvotellaan neuvoston kanssa. Kiitos. Kiitos sitten Ravokotsiska. Korkeintaan kaksi minuuttia per puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Esitän toivoen, että kaikki jäsenvaltiot pääsevät sopuun ja että ei leikattaisi koesiorahastoa, koska täytyy sanoa, että kaikista rahastosta tulevilla rahoilla on suora vaikutus siihen, että parannetaan taloutta ja luodaan työpaikkoja jäsenvaltioissa, joten olisi kovin tärkeää, että tämä olisi meillä mielessä. Mutta yksi huomio tästä asetuksesta, joka koskee kohesiorahastoa, että mm, komissio ei ihan loppuvasti ehkä muistanut tai analysoinut sitä, että EU tai sen jäsenvaltiot, niillä ei kaikilla ole samaa kehityspotentiaalia, niillä ei ole kaikilla samoja tarpeita, eli ei ole pelkästään yhdellä tasolla, vaan erityisesti uudet 12 jäsenvaltiota, niillä on monia tarpeita, erityisesti infrastruktuurissa, ja olen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat puhuneet siitä, miten tärkeää on ympäristön suojelu, miten tärkeää on päästä vähäpäästöiseen talouteen, vihreät työpaikat, ilmastonsuojelu, mutta sen sijaan täytyy ottaa huomioon kuitenkin, että näiden tärkeiden teemojen lisäksi monilla jäsenvaltioilla on kiinniottamista kehityseroissa. Ja Minun näkökulmastani näyttää siltä, että investointiprioriteeteissa niitä pitäisi laajentaa. Ei pitäisi olla tällainen asetuksessa oleva tiivis lista, vaan myöskin, että kohesiorahasto sen pitää tukea kestävää kasvua, tasapainoista kasvua, mutta annetaan myös mahdollisuus niille maille, jotka sen lisäksi, että huolehditaan ympäristöstä, niin joiden täytyy ottaa kiinni kehityseroja, jotta jotta voitaisiin ottaa myös näitä prioriteetteja tähän asetuksen prioriteettilistaan. Ja, dank, Frau. Kiitoksia puheenjohtaja. Muistuttaisin siitä keskustelusta, jota kävimme Strasbourgista ja silloin puhuttiin, että paras tapa puolustaa kohesiopolitiikkaa on se, että tukikaudella käytetään niitä varoja äh, käytännössä, joita on, on, äh, jotka on mahdollista käyttöä. Tämä täytyy tehdä, koska muilta osin muuten olemme havainneet, että tietyissä maissa äh, on valmiuksia sitten käyttää kohesio- ja rakennepolitiikan varoja johonkin muihin tarkoituksiin, jotka vastaavat joitakin muita poliittisia prioriteetteja. Tämä täytyy muuttaa, tämä asiain tila, jotta myös 2014 sen jälkeenkin voitaisiin käyttää kohesio- ja rakennerahaston, rakennerahaston varoja. Eli puhuttaisiin vaikuttamaan niihin valtioihin, jotka ovat toimineet toisella tavalla niin, että päästäisiin sitten käyttämään näitä varoja oikein. Toisekseen tämä koskee myös energiatehokkuutta ja sen kytkemistä asuntotuotantoon. Uskon, että käyttöaste on enemmän kuin heppoinen. Äh, jos me edelleenkin äh, propagoimme näitä sisältöjä, niin meidän täytyy sitten pyrkiä niihin tavoitteihin olemassa olevilla varoilla. Ja sitten verkkojen Eurooppa, olen samaa mieltä näistä kysymysmerkeistä. Ja oikeastaan menen vieläkin pitemmälle. Ei se pelkästään rahoitusviranomainen, vaan tämä viranomainen joutuu myös suunnitt- vaikuttamaan suunnitteluun, missä otetaan esimerkiksi Saksa, meillä on kuitenkin hyvin porrastettu suunnittelujärjestelmä, siis liittovaltion tasolta aina osavaltioihin ja aluetason aina kuntaa myöten. Tämä tarkoittaa sitä, että jos siellä sitten useimmiten nämä suunnitelmat on kytketty pitkän aikavälin investointeihin, ja sitten jos keskustelua ei käydä kaikkien toimijoiden äh, välillä, puhutaan vaikka liikenne- ja energiatavoitteista tai televiestinnästä, siellä on vielä, äh, televiestinnässä on myös yksityisiä äh, operaattoreita, jotka ovat vaikuttamassa markkinoihin, infrastruktuuriin, ja jollei näitä kesku- ja keskusteluja käydä, niin silloin tämä verkkojen Eurooppa ei pysty täyttämään tehtäväänsä. Ja jos ei siihen pysty, niin silloin sitä ei tarvitakaan. Kiitos. Thank you, Achim Lambert van Nistel. Kiitos ja sitten Lambert van Nistelrooja. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi vain yksi kohta, jota haluaisin kommentoida. Jos ajatellaan tämä puitteita, niin on puhuttu siitä, että on varmistettava, että seitsemän seuraavan vuoden aikana on paljon investointeja sekä infrastruktuuriin että tutkimukseen. Kyse ei ole siis eh, asfaltista ja teistä, vaan eri laitoksista ja mahdollisuuksista. Tämä on täällä sanottu, mutta ITRE on myös ottanut tämän asian esille. Eli tämä tutkimuskysymys tutkimuksen rahoitus, että jäsenvaltioiden pitäisi vastata suuresta osasta siitä. No tämä on väärin. Nyt on varmistettava, että päästään hyväpalkkaisiin työpaikkoihin ja osaamiseen. On tehtävä kaikki mahdollinen tämän varmistamiseksi, muuten sitä voidaan hyväksyä. Herra Bostinaro, meidän on nyt mietittävä tavoitteita, ei ainoastaan ympäristöä ja sitä, mitä tehdään tällä hetkellä, mutta tutkimus ja infrastruktuuri, nämä ovat sellaisia asioita, joita on todellakin edistettävä seuraavalla kaudella. Jäsenvaltio voi itse päättää, paneudutko näihin kumppanuuspolitiikassa vai ei. Kaikki on pakollista, mutta on saatava tasapaino aikaiseksi, varmistettava, että alueellinen ulottuvuus ja kohesio todellakin toteutuu Eli meidän on keskityttävä näihin tavoitteisiin, muuten tämä on suuri virhe. Viktor, yksi minuutti ja sitten komissio. Haluatteko sanoa jotain? Sillä meillä on nyt puhuneet loppuun. Jos on okei, okay, olisi, haluaisin vain lyhyesti vastata näihin huomioihin. Totta kai olen myös sen ajatuksen kannalla, että raha pitäisi käyttää oikein ja käyttöaste ja käyttöaste nousisi huomattavasti, koska minun maani on huonoin esimerkki tänään Euroopassa ja, ja se toisena tuntuu olevan Bulgaria. Mutta ei minä puhu Romaniasta, vaan minä puhun tästä filosofiasta, tästä periaatteesta, että jäsenvaltioiden pitäisi pystyä päättämään ja panemaan täytäntöön projektia asia, asianmukaisella tavalla, jotta estettäisiin se mahdollisuus, että raha menetetään koska dramaattinen tarve nostaa hallinnollista kapasiteettia olen samoilla linjoilla kuin herra Joachim Zeller. Ja ongelma näiden, näiden kehityserojen poistamiseksi, tämähän on se tämän kohesiopolitiikan idea ja henki. Mutta täällähän mainittiin, nyt kun kriisi on päällä, niin olemme havainneet, että nämä kehityserot vaan syvenevät tiettyjen jäsenvaltioiden välillä – Euroopan unionin alueella. Periaatteen, periaatetta pitäisi noudattaa. Ja sitten energian säästäminen. Minä en nyt välttämättä kannata sitovia sääntöjä, vaan pikemminkin joustoa. Ja silloin voitaisiin, tältä pohjalta voitaisiin saada myös kohesiorahastosta apua. Nämä energiasäästötoimii. toimii koska tässä, tällähän autetaan myös alueita eikä pelkästään julkisia laitoksia. Jos sitten alueiden edustajat ovat ilmaisseet tarpeensa, jos sitten Keski- ja Itä-Euroopan kollegat ovat sanoneet, että, että pitäisi, tai pitäisi voida tehdä jollakin tavalla, niin uskon, että meidän pitäisi pohtia tätä. Ja sitten verkkojen Eurooppa, olen oikeastaan samalla linjalla teidän kanssanne. Minä kannatan periaatteessa – mutta piru piilee yksityiskohdissa, ja täällä on niin monta kysymysmerkkiä sen suhteen, että millä tavalla verkkojen Eurooppa välineenä toimisi. Ja tästä syystä meidän täytyy selventää nämä näkökohdat. Sieltä, niin kuin myös nämä tulivat esille muussa keskusteluissamme Piperin kanssa, joka on verkkojen Euroopan esittelijä. Nämä ovat kysymysmerkit Eh, meidän täytyy saada parempia vastauksia, jotta näkisimme, voimmeko hyväksyä tämän verkkojen Eurooppa-välinen. Ja lopuksi eh, nämä osaamiskeskukset tutkimuksen, tutkimuksen eh, innovaation osalta. minusta tämä on oikein hyvä, tämä Van Nistelrooyn ajatus. Minusta se on tärkeää, varsinkin nyt, kun julkista rahaa on, julkista rahaa on paljon vähemmän käytössä näiden säästötoimien jälkeen. Ja säästötoimilla voidaan jopa tuhota tämä kohesiopolitiikan idea. Kiitos. Unfortunately, Mrs. Matson. Kiitos. Valitettavasti sanoisin, että Matsonkin on saapunut paikalle, mutta ihan mahdollisimman lyhyesti. Presidente, io mi scuso anche con il relatore Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi herra Bostinaru, että puhun vasta nyt teidän jälkeenne, mutta haluaisin kuitenkin korostaa nyt erästä seikkaa. Minä en kuullut, että herra Bostinaru olisi tätä maininnut, mutta ehkä se tuli sille jo aikaisemmin. No mutta kyseessä on se mahdollisuus, että voitaisiin laajentaa kohesiorahastoa rahastoa muillekin aloille kuin mitä perinteisesti on tehty. Eli tältä osin komissio ei ole esittänyt mitään uutta. Minä olen usean otteeseen maininnut seuraavan huoleni. Tätä rastoa varten on olemassa tiettyjä tehokkuusvaatimuksia. Ja halutaan myös lisää tuloksia, mutta tämä lisätuottavuus, eikö siihen pitäisi päästä ei niinkään toimialoja laajentamalla, vaan sitä kautta, että olisi enemmän joustavuutta niissä ohjelmissa, jotka saat rahoitusta eri rahastoista, eli näiden eri rahastojen pitäisi pystyä toimimaan yhteen paremmin, niin että voidaan ryhtyä toimiin muillakin aloilla kuin infrastruktuurien ja ympäristön aloilla. Näihin tietysti käytetään kohesiorahastoa, mutta mielestäni tämä on todella oleellista ja herran Bostinaarun mietintö luonnoksessa tämä pitäisi olla oleellisella siellä. Kiitos oikein paljon ja komissio. Um, I, I, I want... Kiitos. En toista näitä vaiheita joita on ajateltu verkkojen Euroopan välineille, ne vaiheet on käyty läpi monta kertaa. No energiatehokkuus asuntotuotannossa. Kaksi asiaa tässä on. Toinen on periaate ja toinen on äh, toimeenpano oikeastaan. Periaateasia on se, että komission näkökulmasta näemme kohesiorahaston – hyvinkin paljon mekanismina, joka meillä on perusinfrastruktuuria varten. Ja että tiettyjä tavoja, asioita voidaan saavuttaa liikenteessä ja ympäristössä. Ja olemme myös vakuuttuneita, että on vielä merkittäviä tarpeita ja uusissa jäsenvaltioissa näissä, tältä osin. Sitten kun katsotaan energiatehokkuutta asunnoissa, kuten herra Postinaaru sanoi, tämä on jo tukikelpoinen EADRFssä. Ja kun katsotaan EAKRssä ja kun katsotaan nykyistä äh, rahoituskautta, niin se on yhden ja kahden välillä koko rahoitusmäärästä. Sen vuoksi emme näe tällä hetkellä vakuuttavaa tarvetta avata kohesiorahastoa, koska EAKRS on äh, resursseja on vielä täysin käytetty hyväksi. Jos oltaisiin 5 ja 10 prosentin välillä, sitten olisi ehkä vakuuttava perustelu tämä on meille avainkysymys. No sitten ETS-sektori. Keskustelu on hyvin tekninen, mutta meille on tärkeää se, että meillä on olemassa EU-tason mekanismi päästökauppa ETS, etteikä sitä heikennetä meidän investointiemme kautta. Ja se on se syy, miksi meillä on tämä Eh, suljettu ulkopuolelle. Eli ei haluta ETS-sektorille vaikutuksia energiasta, jossa itse asiassa se olisi vaikutuksia hiilen hintaan ja toistaan jälleen, joka heikentäisi ETS-järjestelmää. No ihan, sehän ei tarkoita, että me voisi investoida eh, sähkölämmön yhteistuotantoon ja lämmitykseen – Kyse on tietysti laitosten koosta ja niiden laadusta, eli ne laitokset, jotka käyttävät uusiutuvia energialähteitä, tietysti niiden osalta se on mahdollista. Eli tämä on tärkeä asia komissiolle. Mielelläni antaisin tietysti teknisemmänkin yksityiskohtaisen selityksen, mutta siis olemme hyvin sitoutuneita asiaan. No sitten pidän oikein hyvinä esittelijän komitio- kommentteja institutionaalisesta kapasiteetista ja säästuttaja maksaa periaatteesta ja sen merkityksestä, ja toivottavasti pystymme näiltä osin tukemaan eh, valiokunnan työtä. Kiitos. Ja sitten seuraava kohta, Joachim Zeller, EAYY eurooppalaiset alueelliset yhteistyön yhtymät. Olkaa hyvä. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Kello on käynyt. Siksi otan aion ottaa senkin huomioon ja puhun lyhyesti esittelijänä. Sitten puhuisin vähemmän, jotta kollegat voivat osallistua tähän keskusteluun. Jo viime kokouksessa puhuimme tämän, äh, tämän äh, EAYn sisällöistä. 18 on jo perustettu ja äh, näiden EAYYden äh, reaktio tai palaute on sellainen, että ne ovat tyytyväisiä äh, näihin oikeudellisiin puitteisiin, joita komissio on ehdottanut. Ja tämä väline on kovin kiinnostava, rajat ylittävää yhteistyötä silmällä pitäen se näkyy myös siinä, että viikoittain tulee uusia kysymyksiä kiinnostuneilta, jotka haluavat tehostaa näissä oikeudellisissa puitteissa rajat ylittävää yhteistyötään. Minusta keskustelu tuo siivittämään meitä eteenpäin semminkin, kun valiokunnan kokous huhtikuussa järjestää kuulemistilaisuuden asiantuntijoiden kanssa koko tästä asiapaketista. Ehkäpä vain vinkin poikanen koska aikaisemmin valiteltiin sitä, että asetus Euroopan taloudellisesta yhteistyöstä ei anna mahdollisuutta yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa Tämä voitaisiin hoitaa esimerkiksi tällaisen EAYyn kautta, nimittäin siellähän yhteistyö kolmansien maiden kanssa on mahdollista. Ja tässä voidaan sitten kytkeä naapuruuspolitiikan väline eh, ja myös kohesio- ja rakennepolitiikan elementit. Se, mitä me tarvitsemme, on, että tämä oikeudellinen väline – saa enemmän suosiota tai ymmärrystä täällä parlamentissa ja valiokunnissa lähes oikeastaan lähes kaikki rakennepolitiikan osiot voidaan kattaa EAYYllä, paitsi ehkä vesi ja liikenne ja postipalvelut. Minusta oikeastaan varsinainen kiista on sitten, tämä kamppailu on sitten siinä vaiheessa edessä, kun EAYYt pannaan täytäntöön, koska jäsenvaltiot jäsenvaltioissa yksittäisillä alueilla on vähän toisenlaisia intressejä ja olen havainnut, että siellä on vähän vissiä varaumia sen suhteen, mitä rajat ylittävässä yhteistyössä tämän oikeudellisen välinen myötä voidaan tehdä. Ja odotankin innolla jatkokeskustelua. Kiitos. Thank you very much, Joachim. Kiitos oikein paljon. Ja sitten Rovas Molkova. Ďakujem pekne, veľmi v krátkosti. Myslím si, že treba celkom jasne povedať. Kiitos. Minusta on hyvin tärkeää tehdä selväksi, että komissio antoi tähän hyvin argumentoidun asiakirjan pohjaksi. Haluaisin myös kiittää Edustajat Selleri, ja tämä on oikein helppolukuinen asiakirja. Täältä käyvät ilmi selvästi nämä eri argumentit, eli erityisesti miksi pitää yksinkertaistaa tätä hanketta. Ja on myös ymmärrettävä, että ennen tätä asiakirjan laatimista meillä oli hyvin laaja konsultointi, kuulimme eri sidosryhmiä ja kaikki kommentit otettiin mukaan tähän paperiin. Kaikkein tärkeimmät uudistukset on täällä huomioitu ja niitä me kaikki varmasti tuemme. Nämä innovaatiot tulevat jatkossa auttamaan yhtymien käyttöä. Ja esittelijä sanoi, että yhtymä olisi jatkossa vielä parantava. Ja olen sitä mieltä, että olisi korostettava sitä pyyntöä, joka estetään kaikille jäsenvaltioille, että niiden säännökset ja täytäntöpanosäännöt pitää saada näiden tavoitteiden mukaisiksi, sillä tässä meillä oli suurimpia ongelmia. Nimenomaan jäsenvaltioiden tasolla on esteitä, ja tämä on siis yksi tapa parantaa tätä asiakirjaa. Niitä mahdollisuuksia muitakin, mutta jäsenvaltiot on otettava mukaan. Ja sitten liberaalista husmen Valkala. hyvä. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да повтарям което Kiitos puheenjohtaja. En toista se, mitä kollegat ovat jo sanoneet. Haluaisin vain painottaa useita kohtia. Ensinnäkin onnittelut komissiolle ehdotetuista muutoksista asetukseen. Voimme nähdä, että pääongelmakohtiin on puututtu tällä alueella. Ja näemme myös, että yksinkertaistamispyrkimys on voimassa. Jäsenyys näissä yhtymissä on hyvin tärkeää, jos ajatellaan toimijoiden sijoittumista ja niiden laatua ja uusien jäsenien ottaminen yhtymiin. Minä Tuen tätä hiljaisen sopimuksen ajatusta, koska mielestäni se takaisi paremman varmuuden, paremmat mahdollisuudet eh, suunnitella uusia esille tulevia yhteistyön yhtymiä. Mutta samaan aikaan mielestäni pitäisi keskustella edelleen asiasta. Pitäisi käydä siis jatkokeskustelu analyysien perusteella viivästysten syyt ovat se, että ei tunneta proseduureja, ei tunneta sääntöjä ja koordinaatiotakin puuttuu. Mutta jäsenvaltiot ovat mielessä parantaneet juoksua tässä suhteessa ja olen myös samaa mieltä esittelijän kanssa, herra Zellerin kanssa, tästä yhdestä yhteyspisteestä, joka myöskin antaisi oman lisäpanoksensa tähän prosessiin. Pidän hyvänä komission ehdotusta siitä, että laajennetaan yhtymien alaa ja tavoitteita, se sopisi hyvin Eurooppa 2020-strategiaan. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymillä on hyvin merkittävä potentiaali ja niitä täytyy tukea. Ja potentiaalia täytyy tukea niin, että yritetään pitää yllä niiden olemus, eikä tehdä monimutkaisemmaksi jo olemassa olevien yhtymien nykyistä toimintaa. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Pidän hyvänä ja onnittelen kollegat Zelleriä hänen työasiakirjastaan. Se on hyvin pragmaattinen esitys. Siinä ehdotetaan selkeää yksinkertaistusta. Tässä on kysymys myös rahoitusmuodosta, joka vuonna 2007 määriteltiin näille EAYY-toimille. Toimien yksinkertaistaminen, tällaisia ehdotuksia on syytä tukea. Ne ovat konkreettisia. Kuitenkin tämän päivän tilanne on meillä vaikeutunut näiden monien hallinnollisten rakenteiden myötä. On runsaasti eroja hallinnossa, kirjanpidossa ja niin poispäin – Tämä luo ongelmia ainakin niille, jotka haluavat olla mukana näissä yhtymissä. Haluaisin esittää pari käytännön äh, ehdotusta, koska viime perjantainahan oli ensimmäinen työistunto, jossa tällaista alueellisen yhteistyön ryhmittymää esitettiin Unkarin ja Romanian välille – ja tässä kokouksessa oli, edusta, oli edustajia ministeriöistä, aluehallinnosta ja kansallisista virastoista ja myös kunnallishallinnosta. Ja tässä kokouksessa puhuttiin paljon sellaista, mitä me olemme täällä tänään käsitelleet. Esteitä, ongelmia, paikallista päätöksentekoa varten. Niitä on paljon, näitä ongelmia on valtavasti ja lainsäädännössä esimerkiksi kun puhutaan kahden sairaalan yhteistyöstä terveydenhuoltosektorilla, on yksi sairaala, joka, jota hallinnoidaan kuntatasolla, jossa on 10 000 työntekijää. Sitten toisaalta on sairaala, joka kuuluu ministeriön hallinnon alaan. Tai sitten kuuden kilometrin pitoisen tien rakentaminen, joka kulkee 2000 asukkaan kunnan väli, väli läpi, mutta toimivalta kuuluu ministeriölle. Tällaiset ovat sellaisia puitteita, joissa hyvä olisi, että, että voitaisiin konkretisoida näitä projekteja ja ohjelmia raja, raja-alueilla. Ja ja tämä liittyy myös kollega Mannerin äh, mietintöön. Tässä on aika paljon äh, yhtäläisyyksiä. On paljon, on kysymys siitä, että voitaisiin määritellä rajat ylittävä prioriteetti. Tässä on konkreettisista esimerkiksi kysymyksi, kysymys. Ei, ei nyt kaikkia projekteja rahoiteta Euroopan varoja. On muitakin projekteja, voidaan, joita voidaan hoitaa myös paikallis, äh, paikallishallinnon budjetilla tai jostain muista lähteistä, mutta tässä on todellakin kysymys siitä, että priorisoidaan tiettyjä projekteja. Rajat ylittävät monikansalliset tai moni makroalueprojektit. Pidän hyvinä näitä uusia ehdotuksia, muun muassa tämä yhden luukun periaatetta, ja et, jossa voidaan myös hylätä hakemuksia. Tästä voidaan myös keskustella, mutta kaikki pragmaattiset ehdotukset ovat todellakin tervetulleita, kun on kysymys näiden asioiden yksinkertaisamisesta. Vielä ihan lopuksi, ja erityisesti Itä-Eurooppaa koskien, on suuria eroja myös palkkauskriteereissä niiden osalta, jotka ovat mukana. Eli palkkaerot ovat huomattavia. Ehkäpä voisimme määritellä yhden rahoituskriteerin. Ehkäpä tämä voitaisiin tehdä Euroopan tasolla samantyyppisiä kriteereitä rakennettaessa monikansallisia rajat ylittäviä tai makro, makroalueiden projekteja ne sitten koskisivat kaikkia alueita, kaikkia maita. Kiitoksia. Joachim, would you like to... Joachim, haluaisitko vielä vastata? Ja ganz kurz, ich äh, danke für die Beiträge der... Lyhyesti kiitoksia kollegoiden puheenvuoroista. Ne vahvistavat minua uskossani, että meillä on hyvä yhteistyö tässä ja että meillä on työasiakirja, jonka perustalle voidaan rakentaa. Ja kollega Matula, tietysti EAYn toteutus tai siihen liittyvät tavoitteet ne täytyy toteuttaa paikan päällä riippumatta siitä, mistä hallintotasosta puhutaan ja asiat täytyy paikan päällä tehdä. Me emme voi äh, tehdä toteutusta, me tarjoamme siihen mahdollisuudet. Tietysti ruohonjuuritasolla sitten on toteutus. Anteeksi, Viktor halusi vielä jotain sanoa. Niin, ihan lyhyesti. Ensinnäkin näiden sääntöjen yhteensopivuus. Tämä on tärkeää, kun näin monta rahastoa hoidetaan yhdessä, niin me saimme jo komissiolta vastauksen, että EAKR, sosiaalirahasto ja maatalous kehitysrahasto, niiden säännöt tulevat olemaan yhteen sopivia, mutta entäpä muut sitten? On selvää, että tässäkin on tämä monen rahaston lähestymistapa, johon todella tarvitaan nyt nopea vastaus ja on parannettava nykytilannetta, kun säännöt ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Ja sitten näiden alueiden ja yhteisön rooli, jotka ovat mukana näissä hankkeissa, niiden ääni on saatava kuuluviin. Silloin on annettava tunnustusta. Kiitos ja sitten Peter Berkovits, olkaa hyvä. Thank you. I, I'll pass the floor to my colleague David Sweet. Niin voin antaa David Sweetille puheenvuoron, kollegani. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Joachim tästä erityisen perustellusta ja mietinnöstä, josta on paljon hyötyä. Kaikki varmasti hyvin ymmärtävät, että se mitä täällä esitetään ei ole osa kohesiopolitiikkapakettia muodollisesti, paitsi että se julkaistiin samana päivänä, mutta tässä ei nyt puhuta rahan alkoinista tiettyyn tehtävään, vaan tämä on tekninen toimintatapa, jotta Euroopan politiikkoja voitaisiin hallinnoida paremmin rajat ylittävästi ja alueiden välisesti. Tämä varmasti ymmärretään ja tämän mietinnön suositukset menevät ihan oikein suuntaan. Minä haluaisin erityisesti onnitella parlamenttia ja tätä valiokuntaa siitä, että tämä keskustelu on järjestetty. Tällaista keskustelua ei ole vielä saatu aikaiseksi neuvoston piirissä. Toivottavasti tämä onnistuu kuitenkin nopeasti, sillä toistaiseksi siellä on puhuttu asioista, joita he pitävät tärkeimpinä. Ja sitten jos ajatellaan tätä sisältöä, meillä ei ole itse asiassa mitään erityistä ongelmaa. Asioita haluaisimme korostaa on, että EAYY on väline. Se sitä voidaan käyttää erilaisiin yhteityö, yhteistyötoimiin, joihin voidaan saada rahoitusta alueellisesta yhteistyöstä tai ihan erikseen eh, kansasta varoista tai tutkimusvaroista. Ja kaikkia tällaisia toimia tehdään tällä hetkellä olemassa olevissa EAYissä. Ja siksi me olemme laatineet nyt nyt tämän asetuksen ja nämä tarkistukset sillä tavoin, että tämä voisi helpottaa kyseisen välineen käyttämistä, mutta ei pidä kuitenkaan tehdä siitä pakollista. Kenenkään ei pidä sitä käyttää siksi, että eh, näin pitää tehdä. Halutamme, eh, haluamme, että sitä käytetään siksi, että se on kaikista paras väline, mitä voidaan käyttää kyseisiin tarkoitukseen. Ja sitten haluaisin kiittää jäseniä siitä, että tässä näin epäsuorasti on tuettu meidän ajatustamme perustaa EAYYtä tässä on ollut pitkään ongelmia, sillä kansalliset viranomaiset ovat pitkitelleet sitä, että annettaisiin vastaus tai hyväksyntä, hyväksyntä tälle EAY-ajatukselle. Kyllä me ymmärrämme, että kansallisilla elimillä on niiden oikeusjärjestelmän puitteissa itse hallinnoida sitä, mitä alueelliset ja paikalliset eh, tahot tekevät. Emme halua tähän puuttua, mutta kyllä niillä on kuitenkin vastuu esittää vastalauseensa, jos niitä on nopeasti. Ja siksi toivomme, että saamme teiltä tukea tähän kaikkien kiistanalaisimpaan paketin osaan. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä kiittää siitä, että olette tukeneet ajatusta, että EAYYhin otettaisiin mukaan ulkopuoliset kolmannet maat. Tämä on eh, asia, jota meiltä on eniten pyydetty olemassa olevilta EHYiltä. Meistä tuntuu, että tähän asti olemme saaneet sekä teiltä että neuvostolta myönteisiä vastauksia tähän ja toivottavasti tämä menee läpi. Tänne on varmasti kaikenlaista teknistä, mihin tarvitaan vielä ratkaisu. Seuraavan viikon aikana varmistamme teidän kanssanne sen, että parhaat ajatukset otetaan mukaan tulevan asetuksen, mutta kiitos tähän asti panoksesta. Kiitos David ja näin saimme loppuun käsiteltyä esityslistan ja sen eri kohdat. Haluaisin kertoa teille, että kello yksi täällä on kohesiopolitiikan yksinkertaistamistyöryhmäkokous. Täällä on Nikolas Martin ja hänen tiiminsä. Meillä on täällä paljon tilaa, eli kaikki saavat tulla kuuntelemaan. Mutta lounasta ei kuitenkaan tarjota, jos joku sellaista ehkä kaipaa. Niin, ja seuraava kokous on sitten maaliskuussa. Te tiedätte milloin, 19. ja 20. päivä maaliskuuta. Kiitos oikein paljon. Kokous päättyy.